Right, good morning everybody. We've, we've had a late start. No niin, äh, hyvää huomenta. Aloitimme vähän myöhemmin, mutta sekään ei nyt näyttänyt auttavan siihen, että saisimme kaikki paikalle ajoissa. Seuraava asia esityslistalla on Tarkistusten käsittely julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä elpyvässä taloudessa. Meillä on 162 tarkistusta. Ja annan puheenvuoron heti esittelijälle Nuangokille. Merci, madame la... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi esittää äh, kiitokset äh, varjoesittelijöille äh, heidän <clears throat> panostuksestaan 162 tarkistusta on esitetty. Ne ovat äärimmäisen kiinnostavia, rakentavia asiasisällön kannalta. Aiheeseen liittyy kiinnostava keskustelu, joka kiinnostaa sekä meitä että talousasian asiantuntijoita ylipäätään. Haluaisin korostaa sitä, että mietintö ja keskustelut, joita varjoittelijoiden kanssa olen käynyt, suuntautuvat siihen, että aikaiseksi saadaan kompromissi. Koko mietintö on laadittu sitä silmällä pitäen kompromissi olisi saatava aikaan poikkeuksista olosuhteissa. Eilisiltana kävimme keskustelua tästä samoin eilen iltapäivänä. Eilen täällä oli euroryhmän puheenjohtaja ja keskuspankin pääjohtaja. Tässä yhteydessä kävimme samaa keskustelua. Ja uskonkin, että tältä pohjalta on mahdollista saada aikaiseksi laaja kompromissi. Euroopan kansalaisten kannaltakin tärkeä kompromissi, koska kansalaiset ovat joutuneet kriisistä paljonkin kärsimään. Uskoakseni kaikki ovat valmiita tekemään ponnistuksia, jotta Euroopan unionin toimielimet pystyvät lisäämään elpymistä ja vakauttamaan tilannetta Euroopan unionissa ja myöskin kestävyyttä nimenomaan pitkällä tähtäimellä valtion varojen hallinnoinnissa. Myöskin sosiaalinen puoli luonnollisesti on keskeinen osa tätä keskustelua. Ja tältä pohjalta olen pyrkinyt löytämään kompromissiratkaisun kompromissin osalta. Luonnollisesti nyt ei enää ole se hetki, jolloin käydään yksityiskohtia läpi näin keskiviikkona jo asia oli esillä, mutta uskokseni kompromissi voidaan päästä neljästäkin syystä. Ensinnäkin siksi, että suurin osa tarkistuksista perustuu siihen ajatukseen, että makrotaloudelliset periaatteet ovat elvyttämisen pohjalla. ja Niiden on, niiden avulla on puututtava joko liialliseen velkaan tai mahdollisesti ylijäämään. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että jos talouselämä ei ole vielä elpynyt, jokaisen jäsenmaan on saatava aikaiseksi riittävä määrä liikkumavaraa, jotta tukitoimia voidaan käynnistää tarpeen vaatiessa. Eli tällainen syklin vastainen politiikka perustuu kahteen kysymykseen, työllisyyden elvyttämiseen ja tasapainottamiseen ja myöskin siihen, että elvytystä pystytään lisäämään niiltä osin tuotannon puitteissa, jolloin tuotanto on vielä alikäytettyä. Samoin verotuskysymykset ja verokustannusten arviointi on yksi avainkysymyksistä. Nimittäin jos työllisyys on vielä huonoissa kantimissa, on luonnollista, että elvytys on tärkeää ja nimenomaan arvion tekeminen siitä, miltä pohjalta sitä voidaan toteuttaa, on keskeistä monien kollegoiden tavoin olen sitä mieltä, että tällaisen arvion tekeminen on mahdollista. Ja kaikki arviointitoimet eivät ainakaan tämän kertaisen kriisin yhteydessä ole olleet riittäviä. Kolmas mahdollinen kohta, josta voidaan olla samaa mieltä, ainakin minä näkisin tämän näin, on asia, joka liittyy määrittelyihin. Eli millä tavoin määrittelemme elvytetyn talouselämän? Jos asiaa tarkastellaan taloustieteellisen termeen, kyse on kansantaloudesta, jossa tuotantokapasiteetti käytetään täysipainoisesti hyväksi. Käytännön tasolla se tarkoittaa sitä, että noin 85 prosentin luokalla käytetään tuoto, tuotantokapasiteettia hyväksi. Tällä hetkellä ollaan noin 70-70 prosentin luokassa. Ja siltä pohjalta mahdollinen kasvu on riittämätöntä. Eli tuotantokapasiteettia ei ole vielä riittävästi käytetty ja siksi tähän sarkaan on panostettava. Kriteeristä olemme jo käyneet keskustelua ja sen pohjalta voidaan luonnollisesti sopia siitä, että, että liiallisesta ylijäämästä tai liiallisesta velkaantumisesta on päästävä pikaisesti eroon. Ja vielä aivan viimeinen kohta, joka käy ilmi mietinnöstäni ja jonka osalta mielestäni sopuratkaisu on mahdollinen, joskin vaikea – vaikeampi kompromissi, se liittyy kriteereihin ja siitä käytävään keskusteluun. Meidän on luonnollisesti annettava apumme myöskin Euroopan komissiolle, kun se pyrkii määrittelemään niitä kriteereitä, joiden puitteissa äh, liialliseen ylijäämään voidaan puuttua. Meillä on olemassa tästä paljonkin tieteellistä tutkimustietoa, mutta koskaan ei ole tuotu riittävän selkeästi esiin sitä, minkälaisia kriteereitä on olemassa nimenomaan kestävän periaatteen osalta. Nyt meidän on syytä tehdä tällaisia määritelmiä ja tämä hetkisen tilanteen puitteissa käsittelemme tätä syklin vastaista toimintaa, niin voidaan käyttää vakaussopimuskriteeriä yksinkertaisesti. Ja itse esitin myöskin pitkän tähtäimen kriteeriä, eli rakenteellisen vajen ongelman ratkaisemiseksi tarvittaisiin tällaista rakenteellista kriteeriä, jolla siis pystytään määrittelemään velkaantuneisuuden astetta ja sen vaikutuksia. Mielestäni jos asiaa tarkastellaan makrotaloudellisesti, käsitteen tällaista synteesiomasta lähestymistapaa voidaan käyttää. Ja, ja toivonkin, että näistä kohdista käydään rakentavaa keskustelua. Tietysti yksittäiset tarkistukset voivat herättää vielä jonkun verran kysymyksiä, mutta lähtökohta on kuitenkin rakentava. Gunnar Höckmark. Kiitos Gunnar Hökmark. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle odotan äh, näitä kompromisseja, mutta haluaisin painottaa, että uskon, että nämä kompromissit on rakennettava EPP-ryhmän ja liberaaliryhmän tarkistuksille. Meillä on tiettyjä erimielisyyksiä muutamista tärkeistä asioista ja toivon, että esittelijä kantaa vastuunsa ja huolehtii siitä, että saamme hyvän lopputuloksen äh, valiokunnasta minusta meidän täytyy nyt tehdä se ottaen huomioon tilanteen vakavuus. Se, mitä me juuri nyt teemme, niin me määrittelemme Euroopan mahdollisuudet äh, olla taloudellisen kehityksen johdossa tulevina vuosikymmeninä. Me kävimme aika tiukan keskustelun vuosi sitten. Keskustelimme siitä, miten kohdata tämä kriisi. Silloin parlamentin selkeä enemmistö äänesti sen puolesta, että meillä on selkeä ja johdonmukainen strategia ja että me varmistamme sen, että myös kriisin aikana kykenemme valvomaan julkista rahoitusta. Silloin tarkoitus oli, että kriisiin vastataan tavallaan rahan käyttämisellä. Ja se on nähtävinä tänä päivänäkin, koska niissä jäsenvaltioissa, jotka valitsivat toisen vaihtoehdon, siellä ollaan ongelmissa. Ja nämä, tämä on suuri ongelma nimenomaan hyvinvointi yhteiskunnan ytimelle. Kun me tapasimme tässä valiokunnassa Kreikan pääministerin, näimme yhden niistä lopputuloksista, mitä tapahtuu, kun ei eh, huolehdita julkisesta taloudesta. Mutta me tiedämme, että myös muillakin jäsenvaltioilla on suuria ongelmia alijäämiensä kanssa. Ja eikä nyt tule tehdä mitään äh, väärinkäsityksiä siitä, että jos meillä on julkinen talous, joka ei ole hallinnassa ja valvonnassa, niin silloin valtion velka kasvaa, alijäämä kasvaa ja kun valtion velka kasvaa, niin myös korkotaakka kasvaa ja se vaikuttaa saman tien kaikkeen. Ja se vastuu, joka meillä on nyt, on se, että varmistamme sen, että pääsemme eteenpäin näistä ongelmista, pääsemme eroon näistä alijäämistä. Se, mitä yksi jäsenvaltio tekee, tulee vaikuttamaan meihin kaikkiin. Me näemme sen nyt, kun me puhumme Kreikan taloudesta. Me teemme sen siksi, että se vaikuttaa koko Euroopan elpymiseen. Samat ongelmat koskevat äh, muitakin jäsenvaltioita. Minusta on hyvä, että esittelijä viittaa kirjallisuuteen. Mutta haluaisin muistuttaa, että jos samassa huoneessa on kaksi ekonomistia, niin silloin todennäköisesti huoneessa on kolme eri mielipidettä. Sen vuoksi meidän täytyy myös äh, katsoa todellisuutta silmiin. Minusta on aina mukava kuulla viitteitä äh, Keinesiin, mutta yleinen kanta tänä päivänä on se, että on hyvin helppoa lisätä julkista taloutta ja alijäämää. Ja herra Keynesin elämän aikaan oli helppo myös vähentää niitä, mutta todellisuudessa se ei kuitenkaan ole niin helppoa. Ja tämä loi 70-80-luvulla valtavia ongelmia Euroopalle ja tämä luo myös suurta työttömyyttä. Joten odotan todellakin, että saamme aikaiseksi kompromisseja, mutta myös, että me teemme sen Eh, olemassa olevien kriteereiden pohjalta. Ei meidän pidä tässä lähteä keksimään uusia kriteereitä. Meillä on jo vakaussopimuksen kriteerit. Ja olemme myös eh, oppineet tästä kriisistä ja yksi niistä suurista ongelmista, jonka me teimme, eh, oli se, että emme kunnioittaneet vakaussopimuksen kriteereitä. Ja Tämä vaikuttaa hyvin moniin jäsenvaltioihin, jotka ovat olleet talouden johdossa, mutta nyt heillä on suuria alijäämiä, eivätkä he kykene vastaamaan tähän kriisiin. Se, mitä meidän on nyt tehtävä, on se, että meillä ei ole unionissa jäsenvaltioita, joilla on liikaa Äh, valtion velkaa ja sen vuoksi he sitten lähtevät äh, kiristämään sosiaaliturvaa, terveydenhoitoa. meillä on erilaisia sosiaalisia malleja eri jäsenvaltioissa, mutta ei liioin tule äh, kuristaa teollisuus, investointeja uuteen teollisuuteen ja uusiin työpaikkoihin. Tämä on ongelma ja minun täytyy sanoa, että kun esittelee nyt esitteli oman mietintönsä, niin pelkään, että me tässä avaamme oven pitkälle alijäämien aikakaudelle, jossa korot kasvavat huimasti. Joten toivon todellakin, että me saamme kompromissien kautta myös tavallaan oven avattua tulevaisuudelle. EPPn ja liberaalien tarkistusten pohjalta ja todellakin ilolla lähden keskustelemaan kompromisseista tältä pohjalta pyytäisin, että esittelijä huolehtii siitä, että meillä on tarkistuksissa selkeä näkemys siitä, että tarvitsemme mahdollisimman nopeasti sen, että saamme, saamme taloudet kuntoon. Odotan tätä keskustelua, käymme sen huomenna, koska silloin me voimme puhua myös kirjallisuudesta, samoin kuin näistä eri mielipiteistä – Tästä tulee varmasti hyvin mielenkiintoinen älyllinen äh, harjoitus. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Karl Haglund. Tack, värderade fru. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Luulenpa, että tänään puhunkin ruotsia vaihteeksi. Ensinnäkin haluan kiittää meidän esittelijäämme hänen mietinnöstään – on selvää, että olemme kaikki huolissamme tilanteesta julkisessa taloudessa. Ja varmasti tätä kysymystä voidaan lähestyä monella tavalla. Tavoitteet ovat samat, mutta keinot saavuttaa tavoitteet ovat erilaiset. Edellinen puhujakin jo tässä viittasi siihen ja esimerkiksi akateemiseen lähtökohtaan minä olen opiskellut kansantaloutta ja tunnen nämä ongelmat hyvin. Minä olen esittänyt koko joukon tarkistuksia liberaaliryhmän nimissä, ja niissä tarkistuksissa me olemme huolissamme tasapainosta julkisessa taloudessa. Ja meidän lähtökohtamme on se, että tästä taloudellisesta kriisistä ei pääse eroon lainojen kautta, vaan lisälainojen ottaminen tekee tilanteen huonommaksi. Tilanne on se, että jos me jatkamme tällä tavalla, niin korkokustannukset tulevat niin suuriksi, että ne riskeeraavat Euroopan hyvinvointiyhteiskunnan ja silloin heikoimpaan tilanteeseen joutuvat ne kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevat ihmiset. Siksi meillä on tarve tehdä paljon vielä parannuksia tähän mietintöön. Tämä mietintö on oikein hyvä aloitus tälle keskustelulle ja arvostan esittelijän halua yhdessä löytää tarkistuksia ja kompromisseja mietintöön. Samanaikaisesti on selvää, kuten Gunnar Höckmark juuri sanoi, että monet EPP-ryhmän ja meidän ryhmämme tarkistukset lähestyvät tätä ongelmaa hieman eri tavalla, joten tässä on vielä aika paljon työtä tehtävänä. Minusta on myös tärkeää, että me uskallamme ottaa huomioon myös tämän demografisen tilanteen Euroopassa, joka on suuri haaste. Ja meidän täytyy myös huomioida se, että talous ei välttämättä ole kestävällä perustalla. Sen vuoksi me tarvitsemme aika koviakin toimia. Tästä Kreikka on nyt aika hyvä esimerkki. Siellä on ryhdytty tiukkoihin toimiin, että tilanne saataisiin hoidettua ja sen vuoksi monien muidenkin maiden pitäisi noudattaa Kreikan esimerkkiä ja ryhtyä tällaiseen säästökuuriin. Ei tässä ole tarkoitus nyt äh, tiukentaa niiden tilannetta, jotka ovat heikoimmilla yhteiskunnassa, ei vaan päinvastoin niin, että me voimme jatkossakin huolehtia ikääntyneistä ja sairaista. Mitä tulee näihin kriteereihin ja indikaattoreihin siitä, koska talous on tasapainossa ja koska talous on tervettä, niin henkilökohtaisesti en usko, että meidän suurin ongelmamme olisi se, että me emme tietäisi, mitkä taloudet ovat tasapainossa. Päinvastoin meidän täytyy ymmärtää, mitkä ovat huonossa kunnossa. Enkä minä usko, että meidän nyt täytyy löytää näitä indikaattoreita ja kriteereitä. Kyllä me tiedämme, mitä ongelmia meillä on. Nyt täytyy nimenomaan ryhtyä tekemään toimenpiteitä ja huolehtimaan taloudesta. Ja pohja tähän löytyy vakaus- ja kasvusopimuksesta. Meidän tulisi päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa pidämme kiinni yhteisistä sopimuksista, eikä niin, että on ihan ok rikkoa näitä sopimuksen ehtoja, koska siinä vaiheessa tilanne meni päin seiniä. Sitten haluaisin viitata 2020 strategiaan, joka otetaan esiin myös tässä mietinnössä. Tämä on ihan varmasti hyvä väline hoitaa näitä asioita, mutta se vaatii kuitenkin konkreettisia toimenpiteitä. Ja tämä tapahtuu ainoastaan sitä kautta, että uskallamme löytää niin kutsuttuja exit-strategioita. Ja nämä ulospääsystrategiat ovatkin sellaisia, johon Gunnar Höckmarkin kanssa me olemme tehneet yhteisiä tarkistuksia koska tätä kautta meidän täytyy nyt päästä eteenpäin. Rova puheenjohtaja, odotan rakentavia keskusteluita esittelijän kanssa huomenna. Olen ihan vakuuttunut siitä, että löydämme keinoja päästä eteenpäin niin, että valiokunnassa saamme aikaiseksi mietinnön, joka todellakin vie meidät eteenpäin tästä vaikeasta tilanteesta, jossa nyt olemme. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sven Giegold. Um, we didn't table... Um, me emme esittele tarkistuksia, koska me, me kävin läpi ja Haluaisin todellakin tehdä yhden, esittää yhden huomion. Jo. katson, että tässä valiokunnassa, tässä kysymyksessä, kun puhutaan julkisesta taloudesta, on syntynyt hyvin mielenkiintoinen tilanne. Meillä on yhtäältä ryhmä, joka sanoo, ja henkilöitä, jotka sanovat, että tässä on yleinen ongelma ja joku, jollakin tavalla julkinen velka on liian korkea, ja se antaa syyn siihen, että meillä on ongelmia tässä. Toisaalta esittelijä sanoo, että te valitatte tätä asiaa, mutta ette anna mitään järkeviä kriteereitä. No mikä on nyt se oikea taso? Ja hän sanoi, että, että mitään tällaista objektiivista kriteeriä ei ole niin minä sanoisin, että ehkäpä on vaikea löytää tätä makrotaloutta käsittelevästä kirjallisuudesta, mutta, mutta mikä nyt muuttaa keskustelua ainakin meidän ryhmässämme kovasti on tämä on äh, kirjallisuus, joka koskee äh, kirjanpitoa, niin ainakin tuntemani saksalainen kirjallisuus lähtee siitä, että ei nyt välttämättä katsota julkisen velan tai velkojen tasoa, vaan sitä, että mitä on tehty sen suhteen, että investoidaanko, sitä velkarahaa vai pannaanko se jonnekin nykyiseen tai juokseviin kuluihin. Ja on keskeisen tärkeää niiden argumenttien kannalta, joita jotka kollegat esittävät tuolla, että mitä sillä rahalle tapahtuu, ja jos on alhainen investointitaso, ja edelleenkin ollaan, vaje, ollaan pakkasen puolella, niin silloin ongelma on suuri. Ja valitettavasti tämä on se maailma, missä me elämme. Ja siitä syystä uskoisinkin, että että on objektiivisia kriteereitä, <clears throat> jos, jotka liittyvät tähän velkaantumiseen ja vajeeseen, mutta toteaisin myös, että ainakin tarkistus 67, jos luette sen saksankielisessä versiossa, se lieni, siinä se kuulostaa aika hassulta. Ainakin se tapa, miten että me tarvitsemme vaihtoehtoja ja ratkaisuja, jotta voisimme lisätä syntyvyyttä. Että tässä, tämä tuntuu ikään kuin ilmeinen ratkaisu. Se kuulostaa aika hassulta. Ehkä tämän käännöksen muotoilu pitäisi ottaa tarkasteltavaksi. <coughs> okay, uh, thank- no niin, kiitoksia. Sari Kesajah. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle ja haluaisin yhtyä täällä pohjoismaisiin kollegoihin ja suomalaisen kollegani Gunnar, Karl Haglundin ja Gunnar Högmarkin, jotka ovat tuoneet voimakkaasti esille se, että pitkän aikavälin kestävyysvajeessa ja sen korjaamisessa on kysymys jostakin ihan muusta kuin julkisen talouden velan määrästä. On uskallettava katsoa näitä tekijöitä, jotka ovat aiheuttamassa tämän rakenteellisen vajeen useissa julkisissa talouksissa Euroopassa. Ja esimerkiksi ikääntymisen merkitys on sellainen, että sen on arvioitu olevan 5-20 kertaa suurempi kuin nykyisen talouskriisin julkisille talouksille. Pohjoismainen hyvinvointimalliajattelu perustuu terveelle julkiselle taloudelle. Silloin kun julkinen talous on tasapainossa, kun tulot ja menot ovat tasapainossa, niin silloin voidaan pitää huolta myös kaikkein heikommassa asemassa olevista yhteiskunnassa. Suomen valtiovarainministeriö on muun muassa laskenut, että Suomen 5,5 prosentin kestävyysvaje, joka on siis julkisten menojen ja julkisten tulojen välinen vaje, niin sen korjaamiseen erilaisia vaihtoehtoja ovat muun muassa se, että hyvinvointipalveluiden tuottavuutta pystyttäisiin nostamaan noin 0,25 prosenttia, joka merkitsisi yhden prosentin kasvua bruttokansantuotteeseen. Toinen vaihtoehto voisi olla se, että jos kahden vuoden työuran pidentyminen sieltä päästä, että ihmiset eivät jää niin nopeasti eläkkeelle, jos se voitaisiin nostaa kolmeen lisävuoteen, niin sekin vaikuttaisi yhden prosentin bruttokansantuotteeseen. Samoin on laskettu, että jos syntyvyyttä pysyttäisiin pitkällä tähtäimellä nostamaan nykyisestä 1,8 lapsesta per suomalainen äiti noin 2,3 lapseen per suomalainen äiti, niin silloin samalla tavalla pysyttäisiin nostamaan tämä yksi prosentti bruttokansantuotteesta. Syntyvyyden nostaminen ei ole koskaan nopea tie, mutta pitkällä aikavälillä se myöskin vaikuttaa ja tämä ihan vastauksena edellisen, edellisen puhujan kommenttiin. Eh, samoin myöskin on laskettu, että maahanmuutto pitkällä aikavälillä on yksi niistä tekijöistä, jotka pystyvät vaikuttamaan tähän bruttokansantuotteen kasvuun. Eli on, tässä raportissa on mielestäni nostettava vielä paremmin esille nämä julkisen talouden pitkän aikavälin rakenteelliset ongelmat ja ne asiat, jotka siihen vaikuttavat. Me emme voi tuudittautua siihen, että lisää velanotolla pystyisimme hoitamaan julkisen talouden kestävyysvajetta pitkällä tähtäimellä. Thank you. Uh, Kiitoksia. Pervans Peres. Uh, merci beaucoup. Moi, à ce stade et dans... Kiitos tässä vaiheessa. Uh, kun vielä työstetään kompromissitarkastuksia, näyttää vielä löytyä halukkuutta käydä keskustelua, mutta itse esittäisin pari kommenttia. Ensinnäkin pitkän tähtäimen julkisen talouden hoitaminen Euroopan unionissa on syytä nyt oppia kokemuksista. Nimittäin tässä kriisitilanteessa on todettu, jos jotakin Lopulta kuitenkaan Euroopan unionin talouselämä ei nähtävästi ole kovinkaan paljon paremmalla tavalla kuin Yhdysvaltain. Mutta mikä meitä on kuitenkin turvannut, on perustunut siihen, että mitään suuria periaatteita, eurooppalaisia periaatteita ei oikeastaan ole olemassa, vaan pikemminkin niin sanotut automaattiset vakauttajat ovat olleet pelastus. Ja myöskin sosiaaliturvajärjestelmämme ja terveyspalvelumme ja niin poispäin. Monissa tarkistuksissa piilee mielestäni sellainen riski, että me lähdemme nyt heikentämään nimenomaan näitä seikkoja ilman, että tiedämme samaan aikaan, millä tehokkaammalla tavalla ne korvaisimme – Mehän haluamme nyt julkisen talouden kunto, niin kuin jokainen tietää. Se ei kuitenkaan pelkästään rakennu siltä pohjalta, että kilpailukykyä ja tämän tyyppisiin seikkoihin kiinnitetään huomiota. Meidän pitäisi tässä valiokunnassa ottaa siis nimenomaan myöskin sosiaaliset kysymykset huomioon. Sitten toinen seikka, jos varsin kirjaimellisesti nyt julkista taloutta ja siihen liittyvää kirjallisuutta tarkastelee, on selvää, että meidän on pidettävä mielessä myöskin työvoiman eh, tilanne ja äsken mainitsemani vakauttajat ja, ja pitkän tähtäimen periaatteet. Mitä vakaussopimukseen tulee, niin, niin ymmärrän, että sitä on käytetty aika kaiken kattavasti eh, hyödyksi. Mutta kaiken kaikkiaan sitäkin olisi tarkasteltava nyt rauhallisin mielin ja miettien, minkälaista kokemusta olemme saaneet vakaussopimuksesta. Sitähän uudistettiin vuonna 2005 ja, ja sitä uudistettiin nimenomaan kahdella tavalla. Ensinnäkin sillä tavoin, että ennaltaehkäisevää puolta vahvistettiin – ja toisekseen velkakriteeriä ryhdyttiin käyttämään entistä tiukempaan <clears throat> tavalla, entistä tiukemmalla tavalla, jotta alijäämäkysymys saataisiin paremmin järjestykseen. Euroopan komissio lienee varsin vastuu, vastuullisesti toiminut tämän uudistetun vakaussopimuksen toteuttamisen yhteydessä. Nyt meidän on suhtauduttava kuitenkin kriittisesti niihin seikkoihin, joilta osin vakaussopimusta vuonna 2005 uudistettiin. Ovatko ne todella toimineet? Koska loppujen lopuksihan kuitenkin yksittäisillä jäsenmailla on lopullinen vastuu julkisen talouden toiminnasta. Tällainen resessiivinen lähestymistapa ei mielestäni ole toiminut. Sitä paitsi tällainen strategian käynnistäminen tapahtuvassa siinä äh, kohtaa, kun markkinat reagoivat, ja koska markkinat eivät vielä ole reagoineet, emme ole päässeet käynnistämään todellisia toimia. Kaikki näyttää tapahtuvan siis se viiveellä. Ja siksi myöskin Maastrichtin sopimuksen naivi lähestymistapa on ongelmi, yksi ongelmi ydistä, ytimistä. Eli mielestäni meidän on nyt pohdittava sitä, mitä keinoja me tarvitsemme, jotta vakaussopimus toimisi myöskin käytännössä. Toivon, että tällaista keskustelua voidaan käydä. Tilanne arvio vakaussopimuksesta ei anna sellaista vastausta, että vakaussopimus toimisi. Sitä paitsi siinä keskitytään sinänsä valtiontalouden alijäämäkysymykseen, mutta ei se riitä. Me tarvitsemme nyt älykästä strategiaa, joka perustuu siihen, että kaikki voittavat. Ja tämänhetkisen vakaussopimuksen soveltaminen käytännössä ei tällaista ratkaisua anna. Meillä on selvästikin sekä kriteereihin että metodeihin liittyvä ongelma. Ja se koskee kaikkia jäsenvaltioita. Ja, ja niin kuin sanottu, Pyrin nyt tällä tavoin ottamaan kantaa sekä mietintö, jota käsittelemme, että ylipäätään esittämään ajatuksiani vakaussopimuksen toimivuudesta. Thank you very much. Kiitoksia. Stella Fea. Signore President. Puheenjohtaja, aluksi haluaisin esittää kiitokset mietinnön esittelijälle hänen laativasta mietinnöstä ja siitä, että tämän mietinnön avulla meillä on mahdollisuus käydä keskustelua eri poliittisista kysymyksistä. Itse EPP-edustajana olen peruskysymysten olen peruskysymyksistä herra Hörmaakin kanssa samaa mieltä. Nimittäin nyt kysymys on nimenomaan poliittisten päätösten tekemisestä. Kriteerit luonnollisesti liittyvät taloudellisiin perusteisiin, mutta jos haluamme nyt saada selkeät vastaukset, meidän on tehtävä tilannearvio vakaussopimuksesta. Tämähän on ilman muuta selvää. Me tarvitsemme kasvua. Jokainen ymmärtää sen merkityksen talouselävälle ja, ja julkiselle taloudelle. Myöskin arviointien tekeminen on äärimmäisen tärkeää. Portugalissa varsinkin on käyty pitkään keskustelua alijäämästä, mutta julkisen velan syyt ja, ja sen korkea taso on jäänyt vähemmälle keskustelulle. Nimittäin minkälaisia kustannuksia valtiovelasta jatkossa syntyy ja kuka nuo kulut maksaa. Mielestäni tämä velan maksukysymys on tärkeä. Tätä silmällä meidän on mietittävä koko eurooppalaista sosiaalijärjestelmää ja sitä, mitä valtiot jatkossa tulevat tällä saaralla tarjoamaan. Ja, ja mitä rahaa aiotaan käyttää, jotta sosiaalipalveluita esimerkiksi jatkossa pystytään tarjoamaan. Tämä liittyy siis eh, esimerkiksi eh, sosiaaliturvakysymykseen ja, ja myöskin väestökasvukysymykseen. Nimittäin eh, demografinen haaste on tällä hetkellä äärimmäisen vaikea ja sitä olisi nyt muutettava. Ja tähän liittyen esitinkin itse muutaman tarkistuksen. Samoin on mietittävä, minkälaista valvontaa julkisten kulujen osalta olisi toteutettava. Ja ajattelen tätä nyt kaikkien jäsenmaiden kannalta. Meidän olisi tehtävä arvio siitä, mitä valvontaa on olemassa ja minkälaista valvontaa tarvittaisiin. Entä sitten tuo niin sanottu ulospääsystrategia? Minkälaisia vastauksia voidaan siltä saralta saada? kun puhutaan äh, elvytetyn talouden äh, kriteereistä ja indikaattoreista, on selvää, että joustavuutta tarvitaan, koska eri jäsenmaiden tilanteet ovat varsin erilaisia, emmekä me voi suhtautua liian tiukasti ja yksisilmäisesti asiaan. Usein puhutaan talouskysymyksistä ilman, että verotuskysymystä liitetään siihen lainkaan. Se on kuitenkin äärimmäisen tärkeää Euroopan unionin kasvun lisäämiselle. Siksi minun mielestäni meidän pitäisi ottaa myöskin verotuskysymykset huomioon, jos haluamme saada aikaiseksi todellista eurooppalaista talouskasvua. Tämä edellyttää solidaarisuutta ja sitä, että kaikki panostavat kasvuun entistä enemmän. Thank you, Mr. Bull. Kiitoksia sitten herra Bulman. Kiitos puheenjohtaja omalta kannaltani. Ehkä tällainen ilmapiiriin liittyvä huomio, joka liittyy makrotalousmietintöjen käsittelyyn tässä tilanteessa ylipäätään. Minulla on etuoikeus ja kunnia saada olla tässä valiokunnassa vuodesta 1999 lähtien – tässä on no, aika monta vuotta kulunut, siksi tiedän, että tässä valiokunnassa on usein pahempaa kuin taloustieteiden keskuudessa, koska he ovat aina oikeus. Useimmiten ovat ne oikeassa olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana ne useimmat niin kuin valiokunnan useimmat jäsenet, ne henkilöt, jotka ovat sillä kannalla, että ne kollegat e, e, Äh, ovat sitä mieltä, että, että valtio tekee muutenkin aina väärin, kun se sekaantuu asioihin. Että ei koskaan pitäisi tehdä sitä virhettä, että ruvettaisiin tekemään, ohjaamaan suhdanteita tai prosesseja, ja että BKT osuus osuus, osuus esimerkiksi joka tapauksessa liian korkea. Tämä on kuitenkin se enemmistön mielipide tässä parlamentissa. Se tällä kannalla on Tämä kanta on radikaalisti muuttunut silloin, kun samat poliittiset voimat, kaikkialla missä ne ovat olleet hallituksessa, ovat sitten fina, ovat olleet oikein, oikeastaan niin finanssikriisseissä ja ovat valti, valtiollistaneet pankkeja ja sitten ovat ajatelleet sellaisen tilanteeseen, että veronmaksajat ovat tavallaan maksaneet panti tai tästä kriisistä selviytymisestä niin, että päästäisiin jälleen eteenpäin ja ollaan yritetty rahoittaa tämä kriisistä ulospääsy verovaroilla. Tämä on oikeastaan se tilanne tällä hetkellä jäsenvaltioissa. E, maat ovat ylivelkaantuneita ja tämä on se tausta sille, missä me tällä hetkellä teemme. Meillä on ylivelkaantuneita jäsenvaltioita, jotka eivät enää oikein tiedä, millä tavalla ne talouspolitiikkaansa järjestäisivät tämä kuva ei ole niin kammottavan väärä, riippumatta siitä, missä poliittisesti ollaan, niin tämä on aika oikeudenmukainen kuva. No mitä tämä valiokunta tekee tässä tilanteessa? Valiokunnan ei pitäisi olla taas oikeassa. Valiokunnan pitäisi lähteä esittämään kriittisiä kysymyksiä. Valiokunnan pitäisi oikeastaan selvittää näitä erilaisia Valiokunnan pitäisi uskata olla epämukava ja valiokunnan täytyy välttää, että vaan niin isketään toisiamme päähän. Minä vetoan sen puolesta, että teemme kompromisseja, haemme kompromisseja tämän mietinnön hengessä, hyviä kompromisseja, että esitämme kriittisiä kysymyksiä, että me myös esitämme, että edustamme myös epämukavia mielipiteitä ja että selvitämme valtion roolin uudestaan. Valtion rooli pitäisi selvittää uudelleen, koska ei ole ketään tällä hetkellä, joka ei sitten oikeastaan pyri tervehdyttämään taloutta. Me vaan puhumme, puhumme siitä, että millä tavalla valtiopolitiikkaa pitäisi ohjata, mihin tavoitteisiin, millä välineillä, mihin tuloksiin, mutta olisi todella hyvä, jos me lähtisimme laatimaan innovatiivista, hyvää mietintöä, johon saataisiin laaja poliittinen enemmistö taakse, jotta valiokunta voisi edustaa sellaista ääntä, joka ottaa esille enemmän kysymyksiä kuin usein on vastauksia. Thank you, Wolf. Kiitoksia, Wolf Klintz. Vielen Dank. Ähm. Kiitos. Ihan lyhyt huomio en väitä, etteikö esittelijä olisi tätä intensiivisesti käsitellyt, mutta meille kaikille on ongelma nimenomaan julkinen talous ja nykyinen velkataakka. Äh, me tiedämme kaikki, että ilman kasvua me emme kykene hoitamaan talouksiamme kuntoon. Minusta tuntuu, että vaikka me saavuttaisimme potentiaalista kasvua, siitä huolimatta jotta taloudellinen tilanne ei muutu niin paljon, että me kykenemme hoitamaan budjetit kuntoon ja olisimme täysin Maastrichtin kriteerien mukaisia. Kysymys ei ole ainoastaan siitä, että hyödyntäisimme potentiaalista kasvua, vaan myös siitä, että meidän täytyy kriittisesti katsoa menojamme. Ja minusta tässä on toimittu äh, johdonmukaisestikin, kun ajatellen yhtä maata. Budjetissa vuoden 2010 on käytetty 50 prosenttia äh, työmarkkina- ja sosiaalikysymyksiin. Eikä tämä ole jatkossa pitkällä aikavälillä kestävää. Me emme kykene tähän. Meidän täytyy nyt miettiä, mitä me voisimme tässä muuttaa. Ja luonnollisesti meidän täytyy olla valmiita hyväksymään tietty alijäämä, mutta silloin täytyy myös varmistaa se, että investoidaan nimenomaan niihin asioihin, jotka antavat meille kasvua tulevaisuudessa. Mutta jos de facto lisäveloilla vain maksetaan kuluja, jotka ovat ei-investoivia, vaan pelkästään kuluttavia, niin silloin me olemme todella huonossa tilanteessa. Uh, thank you and... Kiitoksia. Ja sitten heräsi Klyona. jos joku aprikoi, tämä kello on viisi minuuttia äh, jäljessä ja toinen kello on neljä minuuttia jäljessä, että tällä tavalla. Um, most of us are... Kiitos puheenjohtaja. Useimmat meistä ovat äh, kunniallisia kansalaisia, ei sen takia, että poliisi on siellä tai katsomaan aamulla internetissä, mitä laki sanoo ja mitä pitää noudattaa. Me toimimme niin, koska me olemme, se on järkevää. Ja samaan tyyliin tämmöinen äh, julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys, meidän pitäisi painostaa hyviä käytäntöitä ja hyvää johtamista. Äh, julkisen talouden kestävyys on niin hyvä kuin se kestävyyden komponentit ovatkin. Meillä täytyy olla hyvää verotusta, suoraa ja epäsuoraa. Ja on, tästä löytyy hyviä käytänteitä kovastikin. Sama koskee koulutuksen, terveyden kestävyyttä, sosiaaliturvaa ja eläkejärjestelmää. Ja sitten tämän hoitaminen edellyttää instituutiollisia asioita, kuten läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta ja hyviä käytänteitä. En usko, että mikään sääntö vasta ratkaisee mitään. Sääntöjä on niin äärimmäisilmiöitä varten. Pitää paikkansa, että hallituksilla, ovat pain, hallituksilla on paineita, koska erityisesti demokraattisissa maissa on aina paineita kuluttaa enemmän ja verottaa vähemmän. Kuitenkin useimmat jäsenvaltiot haluavat nähdä, mitä parhaita käytänteitä luodaan on. Ja kaikki tarkistukset tähän suuntaan tässä mietinnössä, niitä ei saisi, se ei pitäisi unohtaa tätä asiaa. Totta kai ää, avoimen koordinaatiomenetelmä tänä päivänä ei ole niin suosittu, koska kriisi on päällä ja ongelmat, ongelmia löytyy tietyissä jäsenvaltioissa, mutta en kuitenkaan usko, että meidän pitäisi unohtaa sitä. Thank you. Uh... Kiitoksia. Se oli viimeinen puhujista. No palaan sitten esittelijän pakeille. Teillä on neljä minuuttia ennen kuin kello on oikeasti puoli. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan vakuuttaa varjoesittelijöille erityisesti EPP-varjoesittelijöille samalla tavoin kuin jo alustuksessa, niin totesin, lähden nimenomaan liikkeelle teidän tarkistuksistanne kahdesta ensimmäisestä kohdasta jo, jo annoinkin selvitykseni ja totesin, että olen varsin tarkkaan lukenut teidän ehdotuksenne. Nyt meidän on syytä sopia siitä, millä tavoin syklin vastaista äh, politiikka harjoitetaan. Minä millään tavoin viitannut Keynesin, koska oletan, että tällaisessa syklin tilanteessa on puututtava alijäämä- ja, ja velkaantumisasteeseen ja kun taas se sykli on alhaalla, alhainen ja, ja tuotto on heikkoa, niin, niin silloin on toimittava niin kuin Pervaspere sanoi, eli automaattiset vakauttajat on otettava käyttöön. Keynes itse asiassa äh, sanoi aivan samaa ja Keynes ja Edmark, sehän on melkein sama asia, joten niin tästä varmastikin on mahdollista saada aikaiseksi eh, kompromissi. Ja sama koskee myöskin eh, verokysymysten eh, arviointi asia, josta puhuttiinkin. Täällä puhuttiin siitä, että julkisten varojen tuhlaaminen on saatava kuriin. Ja, ja niin kuin sanottu, käsittääkseni tästä voidaan päästä sopu. Entä sitten eh, kriteerit? Minä täällä olen mitä sinänsä eh, talousasioita hoitamassa, vaan käyn pikemminkin eh, poliittista keskustelua ja näin ollen myöskin teoreettinen keskustelu talouskysymyksistä kuuluu aiheeseen. Äsken puhuttiin vakaussopimuksen kriteereistä. Kyse nyt ei ole siitä, että että vakaussopimus asettaisi jotenkin vaakalaudalle. Ei, meidän on pysyttävä sillä linjalla, jota on vahvistettu. Kukaan ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö vuoden 2005 vakaussopimuksen revisiota voitaisiin uudelleen tarkastella. Mutta nyt oli kyse siitä, että tämänhetkiset väljät kriteerit pitäisi käydä uudelleen läpi, koska ne laadittiin aivan toisenlaisessa taloudellisessa tilanteessa 90-luvulla. Kyse on siis siitä, että ei niinkään lähdetä lamakriteereistä, koska joka tapauksessa tällä hetkellä ei kriteereistä pystytä pitämään kiinni. Pikemminkin meidän on tarkasteltava rahoitusmarkkinoita tällä hetkellä ja todettava se, mikä, mitä ilmeisemmin on totta. Markkinat ovat varsin huonosti kasvaneet ja, ja siksi meidän on tarkasteltava niitä riskejä, joita tämä kaikki voi aiheuttaa esimerkiksi just, juuri sosiaaliselle mallille. Viimeinen esimerkkihän tästä on nimenomaan Kreikka tämänhetkiset markkinat ovat ongelma esimerkiksi Espanjassa. Eli nämä kaikki aiheet liittyvät toisiinsa ja haluaisinkin nyt, että te miettisitte sitä, minkälaisia merkkejä voimme antaa rahoitusmarkkinoille, jotta tilanne lähtisi eteenpäin ei tilanne mitenkään välttämättä katastrofaalinen ole, mutta olimme ainoastaan syklin ala, syklin alhaisemmalla tasolla tällä hetkellä, ja niin kuin sanoin, tuottavuusaste on noin 70 prosenttia, joten se ei riitä. No, keskiviikkona asiaan palataan, ja, ja kiitän vielä kaikkia tästä rakentavasta keskustelusta. Uh, Kiitoksia. Aikataulu on seuraava. Me äänestänemme 27. huhtikuuta valiokunnassa tästä, ja näin ollen se saataisiin toukokuun kakkostäysistuntoon, jotta se oli sitten valmis kesäkuun Eurooppa-neuvostoon. Kiitoksia tästä. Ja nyt jatkamme kohtaan kuusi esityslistalla – ja menen ulkopuolelle ja lähden hakemaan herra Konstatio. Eli odottakaa hetki. Oops, I've lost my hammer. Okay, everybody, thank you very much. No niin, kiitokset. Jatkamme eteenpäin. Keskustelemme virkaan ehdolla olevan tai Euroopan keskuspankin varapääjohtajan virkaan ehdolla olevan Viktor Konstansion kanssa. Hän puhuu ensin meille 15 minuuttia ja sitten jatkamme keskusteluun ja kysymyksiin. Ja tämä hoidetaan samalla tavalla kuin tuossa monetaarisessa vuoropuhelussa, joten teillä on varmasti oma listanne jo siitä, kuka saa esittää kysymyksiä. Eli nyt puheenvuoro herra Konsentsiolle. Thank you very much. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on suuri kunnia olla täällä jälleen tässä teidän valiokunnassa tätä kuulemistilaisuutta varten, joka on osa tätä prosessia, jossa minut ollaan nyt Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajassa, varapuheenjohtajassa. Viime kerralla, kun olin valikunnassamme keskustelussa, minulle tilaisuus kertoa omassa alkupuheenvuorossani kannoistani suhteessa tiettyihin asioihin, jotka liittyvät rahapolitiikkaan ja sen ongelmiin. Tuolloin ilmaisin kantani EKP-mandaatin luonteesta, sen, sen sekundaaritavoitteen tarkoituksesta, niin kuin se on sopimuksessa ilmaistu, ja pääaskohdista monetaari- ja rahapolitiikassa strategiassa, mikä on finanssi, finanssivakauden ja omaisuusintojen rooli rahapolitiikassa, ja lopuksi myös ilmaisin kantan arvioni inflaatioriskeistä nykytilanteesta. Minulla ei ole tarkoitus puhua näistä asioista tänään lausumassa, mutta kun ajatellaan, kuinka tärkeitä ne on, esittäisin, että minun kirjallinen puheenvuoron edellisessä kokouksessa liitettäisiin tämän päivän istunnon pöytäkirjoihin. Tänään haluan keskittyä asioihin, jotka liittyvät sääntelyyn ja finanssivakauteen. Kuten mainitsin viime kerralla, tarve välttää äh, finanssijärjestelmän oikean toiminnan häiriintymistä koskee myös rahapolitiikkaa. Se on ongelma, jota ei voida unohtaa keskuspankeissa, koska äh, finanssilaitokset ovat oleellisen tärkeitä talouden ja rahapolitiikan toteuttamisen kannalta. Äh, tämä kriisi on esimerkki niiltä valtavista häiriöistä, joita finanssisektori voi luoda ja joka vaikuttaa tuhoisasti koko talouteen meidän täytyy olla tietoinen äh, pääopetuksista, jotka, joita voidaan tehdä tästä kriisistä. Ensinnäkin finanssisektori ei tasapainota itseään eikä oikaise itseään. B. Äh, tällainen finanssisektori voi luoda kriisejä aivan itsekseenkin. C pitkät äh, korkean kas, luotto- ja velkakasvun jaksot yleensä luovat velkaisia omaisuushintoja neljänneksi. Alhainen inflaatio mark- tavara- ja palvelumarkkinoille ei riitä takaamaan finanssijärjestelmän vakautta yhteiskunta on oppinut ja unohtanut nämä opetukset useaan otteeseen koko historiamme aikana suurten finanssilaitosten väärä käyttäytyminen, sääntelyn purkaminen ja väärät kannustimet ovat luoneet tällä kertaa valtavan myrskyn, joka jatkuu tietyn aikaa, joka vaikuttaa kasvun alhaisuuteen ja vakavaan työttömyyteen. Kysymys tänä päivänä onkin seuraava. Voimmeko me opastaa välineitä ja, ja instituutioita, joita tarvitaan hillitsemään finanssijärjestelmän ääriilmiöitä vaarantamatta sen tarvi, tarpeellista roolia sinällään? Optimis optimistinen käsite tästä mahdollisuudesta saattaa perustua myönteiseen arvioon näistä kaikista ratkaisuista, joita on esitetty useissa raporteissa ja ehdotuksista, jotka ovat virranneet pöydillemme. Monet niistä on hyväksytty erilaisissa lainsäädäntöprojekteissa, joita, joista nyt keskustellaan. Haluan nyt käydä läpi muuta, useita näistä ehdotuksista ja kommentoida niitä semminkin, kun ovat, monet niistä ovat laajasti tiedossa. Haluan vain äh, esittää teille oman, oman kantani ja niiden suhteellista merkityksestä myöhemmin aion sitten keskittyä eräisiin sellaisiin kohtiin, joita ei ole mielestäni riittävästi kehitetty tai äh, käsitelty. Ensinnäkin makrotason vakavaraisuusvastuun äh, luominen, joka koskee olemassa olevia uusia instituutioita. Tämä on hyvin tärkeää, koska kriisi on osoittanut, että mikrotason valvonta ei ole riittävä silloin, kun riskit tulevat tällaista kokonaistalous- äh, tai finanssijärjestelmarkkinoiden tilanteesta. Kuitenkin on epäilyjä siitä, että mitkä näiden välineiden ja instituutioiden kompetenssi on. Toiseksi uusien standardien käyttöön, jossa vaaditaan parempaa ja, ja parempaa pääoma, enemmän pääomaa Baselin komitean ehdotuksen mukaan. Ja kolmanneksi sitten sään, tässä sääntöjen suhdanteiden mukaisen osuuden vähentäminen tällaisten esimerkiksi pääomapuskureiden avulla. Ja ensimmäisessä kohdassa tämä tarvittava pääoma, loi, jo, se tavallaan lisääntyisi hyvinä vuosina, kun lainatappiot ovat keskiarvon alapuolella, jolloin luodaan tällaisia pääomapuskureita, joita sitten voidaan purkaa vuosina, kun häviöt kasvavat. Ja neljänneksi on tärkeää, jota ei ole vielä täysin eh, toteutettu, otettu ehdotuksessa. Se, että tällaisen suhdanteiden mukaisen, suhdanteiden mukaisen tason oikeus nykyisessä tilinpitostandardissa, joka mahdollistaa voittojen lisääminen toteutumattomilla pääomatuotoilla silloin, kun hinnat ovat korkeilla, ja taas totta, sitten niitä, näitä väheneviä voittoja voidaan vähentää heikkoina aikoina käyttämällä toteutumattomia pääomatappioita. Tämä koskee myös tilannetta, jossa markkinoilla ei ole riittävästi likviditeettiä. Silloin meidän täytyy luoda tällainen konsepti tällaista taloudellisen syklin varauksista Turnerin katsauksen mukaisesti, jossa käytetään samaa laskumenetelmää kuin edellisessä kohdassa, jolla voitaisiin panna sivuun voittoja hyvinä aikoina, jotta voitaisiin vähentää sitten tappioita taantuman aikoina. On tarpeen kuitenkin ottaa, ottaa huomioon, että, että tällaiset toteutumattomat tuotot vaikuttavat osakkeiden hintoihin ja myös finanssilaitosten käyttäytymiseen. Viidenneksi uuden maksimitason absoluuttisen vipuvaikutussuhteen käyttöönottaminen, sitten uusien säädösten käyttöönottaminen likviditeettiasteesta Baselin komitean mukaisesti ja seitsemäs estetään tällaisen varjopankkisektorin kehittymisen, koska se, siitä voitaisiin käyttää myös hedge fund rahastoja. Kahdeksan, että tiukennetaan arvopaperistamissa sääntöjä, jotta vältettäisiin väärinkäytökseksi semminkin, kun se on niin monimutkainen e, ja se saattaa aiheuttaa myös riskejä. E, no, mitä tapahtui näillä roskalainamarkkinoilla, CDOissa ja Credit Default Swapissa oli järkyttävää ja sitä ei saa tapahtua uudelleen. Yhdeksänneksi tärkeä asia, jota ei ole vielä täysin harkittu, luotettavuuden vähentäminen tietyissä sääntelytarkoituksissa reittauslaitosten osalta, jotka ovat osaltaan myötävaikuttaneet tähän suhdanne myönteisyyteen, suhdanteiden mukaisuuteen finanssisektorilla ovat olleet hyvin kielteisessä asemassa näissä roskalainakriisissä. Se, että pelkästään rekisteröidään ja tarkkaillaan niiden toimintaa ja eliminoidaan eturistiriidat, eivät saa, ei välttämättä riitä niiden suorituskyvyn oikaisemiseen vuosikymmeneksi otetaan uusia periaatteita käytettyä, jotka koskevat riskihallintoa ja korvaussuuntaviiva, jotta oikaistaistiin nykyiset väärät kannustimet, joilla on liialliset lyhyen aikavälin perspektiivit. Lukunottamat kohta 4 ja 9. Useimmat tästä näkökohdista uudista säännöksistä on kehitetty Euroopan unionin äh, toimielimissä tai Baselin komiteassa äh, niiden yleisesti suuntaviivojen mukaan, joita valmistettiin finanssivakauselimessä, jotka hyväksyttiin G20. Näyttäisi siltä, että tämä työ on mennyt nyt eteenpäin oikeaan suuntaan, jolla myödään, luodaan tehokkaampi finanssijärjestelmä. Kuitenkin haluan tehdä muutaman kommentin niistä neljästä näkökohdista, jotka ovat mielestäni tärkeämpiä tai joita ei ole vielä käsitelty riittävästi. Ensimmäinen kohta liittyy siihen arvioon, että aikovatko nämä uudet säännöt, ovatko nämä uudet säännöt riittäviä, testattaisiin finanssijärjestelmän ääriilmiöt ja erityisesti onko sitten makrotaso, makrotason vakavaroisuustoimintaa pantu täytäntöön tehokkaasti, niin on, vastaukseni on myönteinen, koska sellaiset välineet kuin pääomapuskurit ja likviditeettiasteet tai pilari 2 niin saattavat riittää tähän tehtävään jäljellä jäävät tai välttämättä välineet ovat, ovat, liittyvät niihin ongelmiin, jotka ovat liian suuria kaatuakseen. Ja mitä tulee makrotalouden vakavaraisuuspolitiikkaan, näyttää siltä, että vastuulliset instituutiot tekevät vain varoituksia suosituksia Euroopassa. Euroopan systeemisen riskihallinnon ehdotettu kokoonpano mukaan lukien komissio ja kolme Euroopan valvontaelimen edustajaa, se, sen pitäisi varmistaa, että tämä, e, tästä ei tule ongelmaa taaten samalla, että välttämätön koordinaatio mikro- ja makrotason tason välillä toteutuu. Koko tämä se, konsepti saattaa toimia riittävän hyvin meille, jotta voimme toivoa, että makrotason vakavaraisuustoiminta se ei rajoitu pelkästään varoituksiin ja pahoitteluihin. Olen seurannut suurella kiinnostuksella keskustelu teidän valiokunnasta tästä ESRBstä. Ja jos te vaan sallitte, niin haluan tehdä painottaa kahta asiaa, jotka ovat mielestäni hyvin tärkeitä tämän uuden elimen tehokkaan toiminnan kannalta. Ensimmäinen koskee ohjauskomitean tarvittaa, että se todellakin heijastelee tämän yleis, siis hallintoneuvoston kokoonpano, jotta vältettäisiin tarpeettomia jännitteitä. Toinen liittyy siihen, miten tärkeää on se, että pidetään kiinni tästä ehdotetusta äh, neuvoantavan teknisen komitean kokoonpanosta, koska sen päärooli on valmistella tämän yleiskomitean työtä, ja se olisi tehokkaampi, jos siinä on mukana väkeä, jotka toimivat instituutioissa todellakin äh, valvonta- ja sääntelytehtävissä jos ajatellaan sitä, että tieteellinen komitea on tarpeen, niin se voi, sit voidaan aina lisätä tähän konseptiin eliminoimatta sitä välttämätöntä komponenttia, joka liittyy yleiskomitean työn valmisteluun. Toinen äh, asia, josta haluan kommentoida, liittyy siihen, että meidän täytyy siirtää kauppa äh, luottojohdannaisiin, erityisesti kauppa, äh, CDS-kauppa, CDS olivat kriisin keskiössä ja ne olivat vastuussa tärkeinten instituutioiden osuudesta. Ne ovat aika kummallisia tuotteita, koska niitä siirretään niin over the counter tiskin päältä ja maksut ovat niin kiintiöity, että ne eivät ole mitään todellisia transaktiohintoja, vaan pelkästään tällaisia tiettyjä osuuksia, jotka lähetetään yksityisille firmalle, jotka aloittavat indeksoinnin vuonna 2001. Ja tällaisia indeksejä rakennetaan sitä toimijat eh, lähettävät tietoja, jotka eivät ole yleisesti tiedossa ja lopullisesti nämä lainaukset ovat eh, järjestäytymättömillä markkinoille ja ne instituutiot, jotka käyttävät näitä sudenlukuja, eivät joudu tekemään kuitenkaan näitä transaktioita tällä tavalla. Myron Scholes, joka on sikakolainen professori ja taloustieteen Nobel, Nobelin palkinnon on, on kirjoittanut Marx scholes kaapan optiohinnoittelusta ja on tavallaan johdannaisten kummisetä, sanoi viime vuonna. Ratkaisu eh, on se, että eh, räjäytetään tai poltetaan nämä OTC-markkinat, CDS ja swapit ja rakenteelliset tuotteet ja antaa aloitetaan alusta uudelleen. Pitäisi vakavasti ajatella myös siitä mahdollisuutta, että kiellettäisiin tällainen, tällainen alaston lyhyeksi myynti näillä välineillä, joka, joka mahdollista vain pelkästään laitteet, että ne vain saisi tehdä tällaisia, eikä mitään tällaisia alastomia lyhyeksi myyntejä. Niin, että silloin kun niillä on jo transaktioita sellaisten agenttien kanssa, joilla on todellisia intressejä. intressejä. Kolmas näkökohta on tämä too big to fail ongelma, eli liian suuri kaatuakseen. Laajojen monimutkaisten finanssilaitosten olemassaolo, joiden vararikko on mahdotonta sallia, luo valtavan moraalisen uhkan ongelma, joka saattaa johtaa riskialttisen käyttäytymiseen. On tämä mielenkiintoinen kysymys ja on, vielä ei ole kansainvälistä soposointua siitä, että millä tavalla tätä käsiteltäisiin. Ongelma on tullut suhteellisesti suurempi, koska tällaiset instituutiot ovat kasvaneet joutuneet tilanteessa, joka on yhteinen tässä tämän kriisin jälkeen tai yleinen tällaisen kriisin jälkeen. En lähde käydä niitä argumentteja läpi, mutta haluan sanoa, en usko, että ongelma voidaan ratkaista pelkästään systeemisen näiden suurten instituutioiden purkamisen politiikalla tai hyväksymällä sellainen ratkaisu, että suojeltaisiin vain pieniä pankkeja ja, ja, ja tehtäisiin ero sitten normaalien instituutipankin välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa lista ehdotuksia joita on, joka on esitetty. Eräät näistä ovat mukana e, e, jo jossakin lainsäädäntövalmistelussa. En aio nyt käydä läpi kaikkea tässä list- tällä listalla tässä lausumassani, mutta minä katson, että, että se, että käytetään näitä välineitä, jotka eivät ole keskenään toisiaan poissulkevia, ovat, on välttämätöntä ongelmaa ratkaistaessa. Ja niinpä niin vakuutusmaksut ovat tarpeen. Erityisesti uskon, että luodaan sellainen hallinto, joka antaa myös esimerkiksi Amerikan FDIClle valtavia toimivaltoja, että se voi, voi lähteä muuttamaan ongelmarakenteita. Ja tässä pitäisi olla myös mahdollista muuttaa obligaatiot todelliseksi omaisuudeksi, niin kuin tehtiin General Motorsin kohdalla, joka ei ole finanssilaitos. Ja se, se, joka vastaa tästä roolista, sen pitäisi voida hoitaa tällaisia rakennemuutoksia. No, tässä näitä viiden tyyppisiä toimia löytyy jo nykyisessäkin lainsäädännössä, niin kuin sanoin. Ja neljässä on lopullinen ongelma, jota ei ole vielä täysin ratkaistu, liittyy kriisihallintoon Euroopan unionin rajat ylittävissä instituutioissa. Että se, että luodaan valvontaelimiä ja pohditaan myös ESAn mahdollista roolia, joka toimisi välitteenä, voi osaltaan löytää koordinoituja ratkaisuja tähän ongelmaan. Pääesti liittyy taakan jakoon ja kustannusten jakoon liittyviin ongelmiin. Niin kuin kirjoitin vastauksessa teidän kysymykseeni, minusta minä luulen, että, että että todellinen eurooppalainen ratkaisu vaatii Euroopan tason rahastoa, jolla voidaan sitten hoitaa tällainen ongelma. Muilta, muita se ei onnistu. Ja olen iloinen nähdessäni, että, että perjantaina komissaari Marnier on mennyt tähän suuntaan omassa lausunnossaan. Kuitenkin ongelmia on, jotka liittyvät tähän lainsäädännön harmonointiin, yhdenmukaistamiseen, aivan erityisesti siihen lainsäädäntöön, joka koskee insolvenssia. Ja loppuajatus tästä näiden ajatusten kokonaisvaikutuksesta. Eräät kommentaattorit ovat kritisoineet, että kaikki toimet ovat, saattavat johtaa liiallisiin toimiin, jotka saattavat tukahduttaa finanssitoiminnan. Kun ajatellaan, että finanssikriisin, finanssikriisi on äärimmäisen vakava, niin ei, ole, ei voida puhua liioitteluista, kun lähdetään äh, sääntelemään äh, toimia, vaikkakin ne pantaisiinkin täysin toimintaan. Kuitenkin on olemassa riski, että, e, että jos me, joka liittyy täytäntöönpanna ajoituksiin, erityisesti ne, jotka liittyvät korkeisiin pääomavaatimuksiin. Tämä saattaa luoda tällaisia luottorajoituksia, jotka, jotka, jotka haittaa talouden elpymistä. Tämä tarkoittaa, että kaikki, kaikki viranomaiset pitäisi olla selväpäisiä ja päättäväisiä suhteessa uudistusten sisältöön, koska niiden täytyy olla viisaita ja kohtuullisia niiden täytäntöönpanoaikataulussa. Uh, thank you very much. Um, we'll move... Kiitos siirrymme kysymyksiin ihan pian, mutta ennen sitä haluaisin kertoa teille, että avustajien pitäisi istua paikoilla, jotka on merkitty avustajille eikä jäsentensä vieressä. Ei ainakaan istua juttelemassa koko tämän kuulemisen aikana, joten Hans-Peter Martenin ja Datin avustajia pyytäisin siirtymään omille paikoilleen niin ette edes laita kuulokkeita päähän, että viitsisitte niin paljon kuunnella. Teidän täytyy siirtyä, te ette ole herra Balks. We will, we will, con, we will continue when, when, when you have... Jatkamme sitten, kun olette siirtyneet. Jos teillä on asioita keskusteltavana, niin menkää ulkopuolelle. Thank you. Uh, the first question is to Jean-Paul Gauzès. Jean-Paul. Kiitos äh, puheenjohtaja. Äh, te puhuitte yleisluontoisesti ja ymmärrän sen varsin hyvin. Nyt haluaisin kuitenkin esittää kolme tästä, täsmällistä kysymystä, joista ensin. Mitä äh, ajattelette tällä hetkellä EKPn toimista kriisin suhteen, joka ei valitettavasti vielä ole loppu. Sitten valvonta, arkkitehtuurikysymykseen liittyvä kysymys. Tiedätte varsin hyvin, että ECOFIN äh, ja Euroopan parlamentin välillä on eri käsitys valvontaseikosta ja nyt kysyisin, mitä mieltä te olette tästä. Ja sitten vielä <clears throat> kysymys. Mielestäni tämänhetkinen tilanne on täysin riittämätön ja millä tavoin äh, tätä valvontaa voidaan parantaa. Euh, merci de vos questions. Kiitos äh, kysymyksistä. Ensinnäkin EKPn rooli kriisin aikana. Siihen äh, liittyen käsittäisin, että äh, kaikki pitävät meidän EKPn toimintaa myönteisenä. Erilaiset kommentaattorit, jotka normaalisti esittävät kriittisiä ja vihamielisiä kommentteja, nyt näkivät asian myönteisenä. Mitä EKP voi vastaavassa tilanteessa tehdä? Kaksikin asiaa on olemassa. Toisin sanoen antaa äh, rahoitusjärjestelmälle likviditeettiheruskä, jotta lyhyellä tähtäimellä päästäisiin tilanteesta, syntyneestä tilanteesta eroon – ja puhun nyt erityisesti eh, rahamarkkinoita, nehän eh, lopettivat toimintansa, niin kuin varsin tiedä, hyvin tiedätte. Ja yleisesti ottaen me toimimme aktiivisesti ja, ja aggressiivisesti, jos näin voi sanoa. Toisekseen eh, koko rahapolitiikan muuttaminen, se on varsin perusteltua. Se, mitä tähän mennessä on tehty, konkurssi, pankkikonkurssin jälkeen syntyi valtava kriisi, niin kuin jokainen tietää, syntyi lama. Ja näin ollen ensimmäinen tavoite oli se, että tehdään määritelmä tilanteesta. Ja tässäkin yhteydessä me otimme varsin aggressiivisen suhtautumisen käyttöön korkotasopolitiikassa, koska pidimme jatkuvasti mielessä sitä riskiä, joka olisi mahdollisesti vienyt tilanteessa, jossa lama olisi syventynyt entisestä. Joten EKPn toiminta oli täysin asianmukaista. Mitä taas tulee institutionaalisiin järjestelmiin, kirjallisessa osuudessa annan tähän vastauksia ja mielestäni myöskin alustuspuheenvuorossa. Eli toisin sanoen tarkoitan tällä sitä, että yleisesti ottaen tuen tällaisen järjestelmä, jär, järjestön olemassaoloa, mutta mielestäni kolmen arvonta, valvontaviranomaisen mukauttaminen niin, ty, ty, niin sanottuun Twin Peaks-järjestelmään, jolloin instanssia olisi enää kaksi, olisi mielestäni hyvä ratkaisu. Ja sitten vielä tuohon Swissboard-kysymykseen liittyen ja myöskin valmisteltu raporttiin liittyen toteaisin, että – annoin vastaukset jo alustuspuheenvuorossa. Kahdelta osin en ole täysin samaa mieltä tämänhetkisen keskustelun kanssa asiasta. Ja mitä vielä äh, tulee luottoluokitusjärjestelmää mielestäni Tämä on asia, joka ei kuulu meidän toimivaltuuksimme. Niillä on omat pääomasääntelyjärjestelmänsä käytössä. Se ei siis kuulu meidän sääntelymme piiriin. Sitä paitsi eturista ristiriitakysymystä ei ole edelleenkään ratkaistu, oli kyseessä sitten Eurooppa tai, tai Yhdysvallat. Meillä on olemassa tällainen rekisteröintijärjestelmä, se ei mielestäni ole riittävä. Uh, thank you. The next question from Mr. Feo. Kiitokset. Sitten seuraava kysymys, Rafer. Kiitos, Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitokset eh, herra Konstanssilulle. Nyt kysymyksiin. Haluaisin, että eh, miettisitte vielä hieman tarkemmin eh, valvontapaketti suunnitelmaa, koska sitä ei käsitelty riittävästi alustuspuheenvuorossa. Miten tärkeänä pitää, pidätte sitä, että saataisiin Euroopan laajuinen valvontajärjestelmä aikaiseksi, varsinkin kun erilaiset finanssituotteet ovat niinkin paljon toisistaan poikkeavia? Mielestäni Euroopan keskuspankin vastuu tässä asiassa on äärimmäisen tärkeä. Me tarvitsemme selkeää valvontaa ja on mietittävä, minkälaisen mallin perustavaa valvontaa tarvitaan. Miten siitä saadaan tehokasta ja millä tavoin eh, voidaan eh, toteuttaa se, että valvontaviranomaisten toimivaltuudet ovat riittävän kattavat. Mine I will Kiitos. Toivottavasti sopii, että vastaan englanniksi, joka on kaikille helpompaa tietenkin minun olisi helppo vastata teille portugaliksi, kuten varmaan ymmärrätte. Vastauksessani ja alkupuheenvuorossani mielestäni toin hyvin laajasti esiin näkemykseni näistä järjestelyistä liittyen äh, Euroopan valvontaan. Minun, minä suhtaudun tähän positiivisesti. Minulla on erityinen näkemys tästä tulevasta mallista, yhteismallista, koska minusta pankkisektoria ja vakuutussektoria pitäisi käsitellä yhdessä monista syistä. Nämä kaksi sektoria tavallaan toimivat yhdessä hyvin laajallakin alueella. Joten kaikki pankki- ja vakuutusryhmät Euroopassa Niillä on toimintaa toistensa sektoreilla. Joten on minusta on paljon perusteluita pitää nämä kaksi yhdessä ja sitten vakuudet erikseen. Muita malleja vastustan, koska ne eivät minusta ole kriisin aikana toimineet hyvin. Syystä, jotka jo selitin, koska on olemassa kuitenkin lähestymisero näiden kahden asian kesken. Mitä tulee pankkia val- vakuutusten valvontaan, päätavoite on analysoida ja suojella näitä laitoksia. Tärkeää on huolehtia pankkien kohdalla tallettajista ja vakuutusyhtiöissä vakuutusten ottajista. Mitä tulee sitten näihin vakuuksiin, kysymys on julkisesta äh, julkisten etujen äh, ja osakkeen omistajien suojelusta. Molemmat hyviä asioita, mutta ne ovat kaksi eri näkökulmaa ja ne saattavat äh, olla konfliktissa, joten on tärkeää, että nämä kaksi pidetään erillään. Ja äh, pankki- ja vakuutussektoreiden yhdistäminen on tärkeää, paitsi että sitä erotetaan sitten tämä bisnespuoli Tämä täytyy huomioida niissä toimielimissä tai elimissä, jotka valvomat pankki- ja vakuutussektoria. Mitä tulee sitten tähän systeemiseen järjestelmään, se saattaa toimia hyvin, koska siinä on komissio, samoin kuin valvontaviranomaiset, Eli kaikki ovat paikalla sekä keskuspankit, jotka ovat vastuussa tilanteen analysoinnista, suositusten ja varoitusten laatimisesta ja heidän on tarkoitus huolehtia siitä, että kaikki toimeenpannaan. Siitä huolimatta on olemassa pieniä epäilyitä niistä välineistä, jotka on annettu tälle elimelle. Tämä ei anna vastuussa olevalle elimille näitä varsinaisia instrumentteja ja välineitä, joita se tarvitsee. Ehkäpä tätä pitäisi vielä miettiä edelleen. Ja mitä tulee EKP, EKP perustamissopimuksen mukaan sillä ei ole mitään roolia valvonnassa. Perustamissopimuksessa on artikla, joka sanoo näin, ainoastaan yksimielinen neuvoston äänestys voi antaa tämän roolin tai osia tästä roolista EKPlle. Ja näin ei ole tapahtunut, joten EKPllä ei ole mitään toimintaa tällä alueella. Älkääkä sekoittako Euroopan systeemistä johtokuntaa EKP. hen. Kysymys on siis ihan uudesta elimestä, jolla on oma, joka on oikeushenkilö, eikä se vaikuta EKPn toimivaltuuksiin. EKP on vastuussa rahapolitiikasta, euron järjestelmästä, mutta ei kuitenkaan tästä systeemisestä äh, riskitekijästä. Yritän, yritän pitää teidän vastauksenne nyt että aikataulun mukaisena, että, että, että jäsenet pääsevät esittämään kysymyksiä. Herra Vargaja ei ole paikalla. Sitten herra Rouva Lullin on seuraavana EPPstä. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ole hieman, jos rohkenen sanoa, tylsistynyt, koska teidän arvi, ar, ar, teidän tilanteenne Portugalin pankin pääjohtajana ei vakuuta. Olen jo usean otteeseen eh, huomannut, että Saksan eh, Ranskan ja Iso-Britannian lehdistössä on arvosteltu aika tiukkaan sävyyn teidän toimintanne, ei niinkään poliittisesti. Tietysti keskuspankki on poliittinen lopulta, mutta teitä on kriittisesti arvosteltu teidän toiminnasta nimenomaan käytännön toimissa. Nimittäin monet ihmiset ovat ovat siis yksinkertaisesti joutuneet PPM-pankin kansallistamisen yhteydessä menettäneet valtavat määrät säästöjä ja joutuneet näin ollen kärsimään siitä, että te ole toiminut ennaltaehkäisevästi. Euroopan laajuisesti asiaa ajatellen, vaikka kyse onkin Portugalia asiasta, niin nämä ovat aika merkittäviä kysymyksiä. Siksi ymmärränkin, että monet äh, maanne edustajat ovat aika huojentuneita, kun huomaavat teidän lähtevän aivan toisaalle. Mutta voidaanko nyt olettaa, että tämä tyyppinen henkilö vastaa eurooppalaisesta valvonnasta, niin kuin uus, niin kuin, niin kuin ymmärrätte, kyse on aika räjähdysaltista tilannesta. Eli periaatteessa en ole kovinkaan vakuuttunut teistä. Oui, ma, äh, madame, äh, je... Aivan aluksi ruvan. Voin lähettää teille satoja lehdistötiedotteita, jotka puhuvat sen puolesta, jota, no minun toimintani puolesta siinä toimessa, johon äsken viittasitte. Voin myöhemmin vielä puhua tästä. Minua on siis ylistetty toimistani koska kuitenkin toimin Portugalissa niiden finanssi- ja rahapoliittisten periaatteiden mukaisesti, jotka olivat siinä yhteydessä välttämättömiä. Minut nimettiin ekspansionistisen politiikan puoltajana ja sitä harjoitin Portugalissa. Tietysti myöskin emu periaatteet oli otettava huomioon tuossa yhteydessä. Ja niin myös toimin. Ne kriittiset kommentit, jotka liittyvät äskeisessä puheenvuorossa nimenomaan pankkialan, no sinänsä voin ymmärtää teitä, mutta joka tapauksessa kansainvälinen valuuttarahasto on antanut Portugalin keskuspankille – myönteisen arvion sen harjoittamasta valvonnasta ja todettiin, että likviditeettiin liittyvät äh, ongelmat äh, ja maksukykyyn liittyvät äh, ongelmat meidän pankkijärjestelmässämme pystyttiin välttämään. Eli me pystymme vastaamaan kriisin varsin myönteisesti, emmekä sinänsä omaneet sellaisia pankkijärjestelmään liittyviä ongelmia kuin mitä muissa Euroopan jäsen, unionin jäsenmaissa oli. Eli tämä oli myönteistä toimintaa Portugalin äh, keskuspankin äh, puolesta, äh, siis toimintaa, jota Portugalin keskuspankissa toteutettiin. Muita, meillä on kuitenkin muutamia petostapauksia, jotka toteutuivat valitettavasti kolmella tasolla. Mutta kuitenkaan Portugalin keskuspankkia ei ole koskaan moitittu siitä, miten se harjoitti valvontaa. Kyse on aivan erillisistä petossa tapauksesta. Niitä tapahtui kolmella tasolla, niin kuin tiedätte. Ja petoksia oli mahdoton löytää valvonnan puitteissa. Pääjohtajana en kuitenkaan suoraan vastannut valvonnasta. En päivittäisessä toiminnassani jatkuvasti tarkkailut valvona toteutumista, joskin tietysti laajasti ottaen vastaan myös, vastasi myös siitä. Mutta niin kuin sanottu, joka tapauksessa kyseiset petokset olivat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä yksinkertaisesti voitu kohdentaa ja löytää. VC EKPn toiminta oli mielestäni kuitenkin muilta osin normaalia. Ja vaikka tällaisia petoksia tapahtui, pankin toiminta joutunut vaakalaudalle. PPN piirissä tapahtuneet petokset olivat todella raskauttavia mutta olen pahoillani siitä, että vyörytätte vastuun nyt valvonnan, valvonnasta vastaavalle, ettekä pankin johdolle. Ei valvoja viranomaisella ole minkälaisia poliisivaltuuksia. Ja sitten vielä BPPn liittyen totesin sen verran, että petos tapahtui pääoma markkinoiden piirissä ja Portugalin keskuspankilla ei ole valvonta toimivaltuuksia tämän tyyppisessä tilanteessa. Eli BPPn yhteydessä kyse oli siis rahoitustuotteista ja vastuu oli siinä yhteydessä toisella valvontaviranomaisella. Minulla ei ole nyt aikaa selvittää teille kaikkea, mutta tuosta tapauksesta voin sen verran sanoa, että mm, keskuspankki, Portugalin keskuspankki ei silloin siitä vastannut. En yritä kieltää sitä, etteikö petoksia tapahtunut, mutta keskuspankki ei siitä voi vastata. Itse olen ylpeä siitä tavasta, jolla hoidin tointani kyseisinä vuosina. Right. I, I let that go on, obviously. No, annoin tämä jatkoa, koska tämä oli keskeinen asia vastattavaksi. Olen pahoin että täytyy keskestää, mutta, mutta ehkä seuraavaksi nyt sitten uuden Bulman. Kiitoksia. Ennen kuin esitän kysymykseni, haluaisin äh, kiinnittää huomiota eräiseen havaintoon, herra Konstantio Tämä on toista kertaa, kun minun täytyy kuunnella teitä, tai minulla on tilaisuus kuunnella teitä. Ja niin kuin eh, te tiedätte, meidän koordinaattorit ovat eh, eh, käyneet mielenkiintoisen keskustelun kaikkien ehdokkaiden kanssa ennen sitä päätöstä, joka tehtiin. Ja minun havaintoni oli, että puhuitteko te sellaisella tavalla meille, että annatteko te meille faktoja ja lukuja ja numeroita, minä kyllä pidän hyvänä sitä, että te ette piilottele, piilottaudu sellaisen tyylin taakse, joka on niin diplomaattinen, että kukaan ei ymmärrä, mitä te oikeastaan tarkoitatte. Minusta on hyvä, minä arvostan sitä ja, ja siinä on kyllä ö, oma lisäarvonsa ja minä pidän sitä. Nyt itse kysymys. Ilmeisestikin me olemme aika, me olemme julkisen velan tilanteessa, joka on liian suuri oikeastaan kaikissa jäsenvaltioissa, Millä tavalla voimme välttää tällaisen noidankehän, noidankehän että kun me rakennamme näitä exit-strategioita, että voisimme päästä eteenpäin. Millä tavalla me pääsemme tästä taakasta eroon tietäen, että kasvu on meidän ainoa mahdollisuutemme pitkällä aikavälillä, jotta todellakin voitaisiin haluaisin tietenkin, äh, haluan kuluttaa saman ajan kuin Astrid Lullin. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, äh, minä yritän pitää kiinni itse asiasta, millä tavalla me vältämme tämän ongelman ja millä tavalla voimme saada aikaan sen, että että jäsenvaltiot pystyvät kasvamaan pois tästä julkisen velan taakasta. Ehkä te voisitte myös kertoa vastata kateen analyyttisiin kysymyksiin Onko meillä yksi talouden sykli e, Euroopan unionissa vai onko meillä mutkittaita rakenteita, jossa meidän täytyy nähdä erilaisia talouden syklejä eri aikoina eri jäsenvaltioissa, miten me suhtaudumme sitten, tämä, sitten finanssisykleihin, jossa liittyy lainaamiseen, otto- ja antolainaukseen. Kiitoksia teille ja kiitos puheenjohtajalle myös kärsivällisyydestä. Kiitoksia kommenteista ja kysymyksistä. No, mitä tulee näihin, niin kuin sanoitte, siihen mahdollisuuteen, että, että meillä on liian varhaisia exit-strategioita, jotka voisivat haitata elvytystä, elpymistä. Siinä riski on olemassa, mutta toteaisin seuraava. Ensinnäkin ne paketit, joita on sovellettu Euroopassa, olivat noin puolitoista prosenttia BKTstä, eli ne eivät ole mitään valtavia. No tietenkin tämä, ne olet tällaisia automaattisia vakauttajia. Ja tämä johti myös pitempään vajeeseen, joka oli syvemmin taantuvan aikana kuin muualla. Mutta ne paketit, joita, joita oli tämän automaattisen vakauden lisäksi, eivät ole kovinkaan suuria. Ne se, että niitä nyt asteittain vedetään pois, ei sinällään luo ongelmaa tai vaikeuta tätä äh, velan, velkatilanteen synnyttämistä, mutta, se, mutta mikä on tuntuu olevan vieläkin tärkeämpää, on se, että tuetaan äh, taloustoiminnan tasoa kriisin aikana, että sitä hoidetaan rahapolitiikan avulla. Rahapolitiikalla, rahapolitiikalla oli valtava vaikutus äh, korkokannan alenemisiin, joka edusti tuolloin merkittäviä kustannusten alenemista kotitalouksille ja yrityksille, jolloin ne pystyvät ylläpitämään kulutustasoaan, tai yrityksissä sitten ei jo ajauduttu uusiin ongelmiin. Ja niin kauan kuin meillä on talous taantumassa, ei ole mitään inflaatioriskejä lähitulevaisuudessa, niin silloin rahapolitiikka tietenkin on tässä roolissa, että se tukee taloutta ja se on vielä tärkeämpää kuin mikään muu. Ja, ja mitä taas exit-strategioihin tulee, joita me olemme hyväksymässä vähentämällä likviditeettituen tasoa, jota on annettu, me olemme käyt- vähentäneet sen, kun tarpeen. Rahamarkkinat ovat normalisoituneet pitkältikin, eli tällainen likviditeettituki keskuspankkien käsin ei ole enää samalla tasolla kuin aikaisemmin silloin, kun markkinat olivat jäissä. Ne eivät ole enää jäissä. Me voimme siis pärjätä ilman eh, tätä se, tuota ongelmaa pankkisektori kolmanneksi. Teidän viimeinen kysymyksenne eri eh, talouden sykleistä eri puolella Euroopan unionia. Niitä, ei ole, niitä eroja ei nyt kovin suuria ole. Jos nyt arvioimme, ja sitä on tehtykin, jos nyt arvioimme ja laskemme sitä tasoa, miten BKT kasvaa eh, jäsenmaissa – ja mitkä ovat ne standardipoikkeamat PKT-kasvussa kaikissa jäsenmaissa. Voitte nähdä, että siitä kun euro otettiin käyttöön, tämä äh, on alentunut että on enemmän tällaista äh, yhdenmukaistamissa. Äh, tahdista, on, syklit ovat tahdistet, enemmän tahdistettuja kuin aikaisemmin 99. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska tämä tarkoittaa sitä, että tietyssä vaiheessa me jaemme samantyyppiset vaihtelut kaikkialla euroalueella. Very much. Uh, and now... Kiitokset ja sitten uh, Ferreira. Um, Kiitokset. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin saimme juuri kuulla uh, viime vuosien tapahtumista. Meillä on paljonkin nimiä, jotka voitaisiin tässä otaisin Freddie Mac, Pat Rock, Lemon Brothers ja niin poispäin. Kaikki selviä merkkejä siitä, että markkinat äh, ovat äh, olleet lähestulkoon pois tolaltaan. Nyt meidän on tarkasteltava asia kansalaisten kannalta, eurooppalaisten tai yhdysvaltalaisten kannalta. Mitä äh, veronmaksajat ovat joutuneet kärsimään ja, ja nyt siltä pohjalta haluaisinkin palata luksemburilaisen kollegan kysymyksiin. Eli haluaisin tietää, miksi etukäteen ei otettu huomioon niitä vaikutuksia, joita markkinoiden toiminnalla myöhemmin olisi. Tämähän kaikki perustui pankkien suuriin ongelmiin. Haluaisin siis tietää käsityksenne noin maailmanlaajuisesti tästä ja myöskin siitä, miksi pankkialalla ei puhut, puututtu peliin jo etukäteen, kun tällaisista ex ante pelin puuttumisjärjestelmistä kuitenkin on ollut pitkään puhe. Miksei niitä käytetty? silloin, kun vielä oli mahdollista tehdä jotakin etukäteen, ja miksi Euroopan laajuisesti toimittu? Miksei siis lähdetty jo toimimaan ennen kuin kriisi syntyi, koska jokainenhan näkee, mitä kriisin vaikutti esimerkiksi osakkeenomistajille ja tavallisille kansalaisille. You for your questions. Uh, Kiitos kysymyksestänne. Niin, on huomattu, äh, siis tämä on vaikuttanut molemmilla puolilla Atlanttia ja on täysin tunnettua, että jos me katselemme kaikkia niitä ohjelmia, äh, esimerkiksi pääomaa, äh, käyttämistä, takeita, lainavakuuksia, rahan määrä, jota hallitukset ovat Euroopassa ja USAssa sitoneet tähän – ovat molemmissa maissa yli 30 prosenttia BKTstä. Kaikkea tätä rahaa ei ole käytetty, tai siis että se menisi hukkaan, ei ollenkaan, mutta se on kuitenkin osoitettu tähän tietynlaiseksi turvaverkoksi molemmilla alueilla. on Paljon rahaa. Joku on laskenut, että esimerkiksi USAssa tämä koko raha on enemmän kuin mitä USA on käyttänyt kaikissa sodissaan, missä se on ollut mukana. Mutta siis ei tätä kaikkea rahaa tulla käyttämään, eikä se hukkaan mene. Mutta se on kuitenkin sidottu tähän. Ja tämä nyt osoittaa tämän kriisin koon finanssisektorilla. Ja sehän käynnistyy, kuten kaikki tiedämme, USAsta. Sulkeessa haluaisin sanoa, että mitä tulee Port Portugaliin, niin äh, tähän sidottiin rahaa 14 prosenttia BKTstä, mutta valtio ei tule menettämään tästä senttiäkään. Sen vuoksi, että pääoma, ää, äh, tällaisia ruiskeita ei ole käytetty. Jotain tiettyjä pankkitakuita on annettu, mutta pankit ovat vakavaraisia, ne maksavat takaisin velkansa ja valtio äh, tulee itse asiassa voittamaan tässä joten senttiäkään ei käytetä tämän kriisin kontekstissa. Mutta te kysyitte, mitä voidaan tehdä ennalta. No, lähinnä tätä nyt juuri valmistellaan, mutta kaksi pääasiaa minun mielestäni ovat seuraavat. Ensinnäkin säätely ja valvonta koko finanssisektorilla. Tällaista ei ollut ennen. Tällä hetkellä meillä tulee olemaan tällainen valvonta, joka merkitsee sitä, että voimme välttää sen, että suuret laitokset voivat 40-kertaisesti ylittää oman pääomansa. Ja tämähän nimenomaan oli syynä tämän kriisin moninkertaistumiseen. Toinen asia on se, että ei ollut mitään kansainvälisiä sääntöjä näistä tällaisista vakavaraisuudesta ja tietyistä tämmöisistä puskurirahastoista. Joitain tiettyjä, jossain maissa oli jotain vakavaraisuussääntöjä, mutta esimerkiksi Northern Rock, jonka te mainitsitte, tämä pankki, heillä oli todellakin valtava ongelma. Joten nämä kaksi asiaa hoidetaan nyt, säädellään ja valvotaan, niin se tulee takaamaan sen, että meillä ei tule samanlaisia talouden ylityksiä kuin tässä kriisissä. Thank you very much. Kiitoksia. Ja nyt Wolf Klintz. Uh, Jean-Claude. Pääjohtaja Jean-Claude uh, Trichet kertoi meille eilen, että uh, kestämätön tilanne saattaa syntyä, ellei tiukkoja poliittisia toimia tehdä, jotta saataisiin talouden taas ylijäämää. No G20 lupasi tehdä juuri näin, mutta minusta sitä ei ole tehty. Mikä on teidän arvioinnin tilanteesta? Kysymys kaksi. Uskotteko te todella, että euroalue nykyisessä muodossaan ja asussaan pystyy pysymään pystyssä, ellei me saa lähempää, paljon lähempää äh, rahapolitiikan ja finanssipolitiikan yhteistyötä lyömällä ja samalla tavalla tietynlaiset Euroopan työmarkkinat. Ja mik, mitä te olette sitten mieltä tästä raha, rahapolitiikan rahastosta, jota on ehdotettu? Se oli alle minuutin muuten. Sorry. Um... No niin, globaali äh, epätasapainon ongelma ei ole ratkaistu. G20 ei ole pystynyt siihen toistaiseksi, se olisi pystynyt ratkaisemaan tämän. Ja se taso, jolla kansainvälinen yhteistyö toteutuu, on, meidän täytyy pystyä, tämä on tällaista tasoa, tämän tason yhteistoimintaa ei ole vielä historiassa ollut, ja siksi se on vaikeaa. Mutta kaikkien päätoiminnan täytyy ymmärtää, mistä on kysymys ja mikä on pelissä. Ja me voimme vain painaa päälle suuria maita vaan kohti kumpaankin suuntaan, jotta epätasapaino saadaan pois. Koska isolle toimille on oma velvollisuutensa koska muussa tapauksessa, niin kuin, niin kuin Trichet oli sanonut, me saatamme ajautua uuteen kriisiin tulevaisuudessa. Mutta totta kai mitään, mitään valmista reseptiä ei ole. Isojen maiden pitää itse ymmärtää, mikä on näiden pitkän aikavälin etu. Se on yhteistyö. Ongelmia syntyy aina ja, ja ongelmat vain oikeastaan voivat kasvaa tästä. Euroalue politiikan, finanssipolitiikan koordinointi, kyllä, ehdottomasti. Se on ehdottoman tarpeen, se on se, tarpeen nykytilanteessa. Ja mitä taas tulee mm, eh, koordinaation toimi, toimivuuteen eh, finanssipolitiikassa eh, jäsenvaltioiden kesken, niin tätä, tämä, toiminta, tämä toimivuus vielä puuttuu. Siksipä se, ne mekanismit, jotka liittyvät vakaus- ja kasvusopimukseen, niitä täytyy vahvistaa ja joitakin muutoksia tarvitaan tällä alalla, niin kuin olemme nähneet. Parempaa tilanteen seurantaa, erityisesti erityisesti on olemassa olevan tiedonpohjalta, sitä täytyy toteuttaa. On pahoiteltavaa, että vasta siinä vaiheessa, kun kun monissa tapauksissa tilanne on jo, jo täysin tiedossa, niin näin ei pitäisi tapahtua, vaan eikä pitänyt voida tapahtua. Viime kerralla täällä muistaakseni mainitsin, että meidän tapauksessamme meillä oli tämä ongelma myös vuosia sitten. Ja minä kerroin valiokunnalle ja raportoikin siitä, joka osoittaa, että ongelma oli meidän saamamme datan kanssa. Ja tuolloinen hallitus ei sitä kovastikaan tykännyt. Mutta tämän jälkeen me loimme teknisen yksikön, jossa keskuspankki, valtiovarainministeriö ja, ja sitten kansallinen tilastotoimisto toimivat yhteistyössä ja laativat raportin jossa oli kunnolliset konseptit ja numerot. Ja siitä lähtien, kun olemme tehneet, olemme luoneet tällaisen elimen, ja me, niin silloin meillä, meidän me ei ollut mitään ongelmia maassamme tämän jälkeen. Ja minusta on tärkeää, että tuollainen elin on olemassa, ja mieluusti myös keskuspankki pitäisi sisällyttää siihen mukaan, koska keskuspankilla on kuitenkin tietoa näistä asioista, ei voi, voi puuttua. Euroopan raha, rahasto, rahapolitiikka, rahapoliittinen rahasto. Tarvitsen lisää aikaa tähän. Toivon, että joku, esittää, joku muu esittää tämän kysymyksen, mutta lyhyesti luulen, että se on mahdollista. Se ei ole välttämätöntä minun mielestäni muuttaa sopimusta tällaisen elimen luomiseksi. Minulla on omat argumenttini sen taakse, mutta en nyt oikein vielä näe, mikä olisi tämän rahaston rooli sitä ei voi, sellaista roolia ei löydy nykyisissä puitte, instituutioissa puitteissa, mutta jos ajattelemme, että, että se on tarpeen vahvistaa, voimistaa puitteita äh, kehyksen, niin olin sen puolesta. Kiitoksia, olen valmis. Kiitoksia, olen varma, että tämä asia voidaan ottaa äh, uudelleen esille. No niin. And I'm asking the question on behalf... Kiitos. Kysyn tämän kollegan Stretchakin puolesta, hänen piti ikävä kyllä lähteä se, että kysymys tulee, jos tulisi eh, yhdistetystä kuningaskunnasta, niin esittäisin sen ehkä toisella tavalla. Tässä on kysymys nyt eh, velkaantumistaakan lisääntymisestä jäsenvaltiossa. Nykyinen kriisi osoittaa, mm, miten tärkeää on eh, huomioida hallitusten tilanne ja finanssilaitosten tilanne. Tämähän saattaa lisätä talouden riskiä koko EU:ssa. Tällä hetkellä EKP on ottanut käyttöön tällaisen ESRBn riskiarviointielimen, jota kautta voidaan valvoa ei ainoastaan rahoituslaitoksia, vaan myös sitä, jos tehdään, e, hallitukset päättävät epäterveistä tai riskialtista makrotaloudellisesta toimista tai verotuksesta. Ja sen lisäksi, mitä ESRBn suhteen, miten te luulette, että tätä voi, tämä elin voi toimia myös hallitustasolla? Mm. Well, uh, general remark yleinen huomio. ESRB ei ole EKP. EKPn rooli on määritelty perustamissopimuksissa, eikä EKP ole vastuussa sitä toiminnasta, joka on osoitettu ESRBlle. ESRB on toinen elin. On totta, että teknistä työtä valmistellaan myös EKPssä ESRBn toimintaa varten. Joten eh, ei kuitenkaan, siis täytyy muistaa, että kysymys ei ole EKPstä tai eh, eurojärjestelmästä. Eli vastaus ensimmäisen kysymykseen on kyllä. Euroopan systemaattinen eh, riski elin tulee arvioimaan riskiä kaikista jäsenvaltioista sekä verotuspolitiikkaa, mutta myös äh, rahoituspolitiikkaa että myös yleistä äh, tilannetta taloudessa ja äh, taloudellista tasapainoa, ei ainoastaan valtiossa, vaan joissain tilanteissa – liialliset alijäämät äh, syntyvät äh, yksityisen sektorin toiminnasta ja ainoastaan julkisen sektorin toiminnasta yksinään, joten kaikkia on analysoitava ja harkittava yhdessä ja sitten tehtävä äh, varoituksia tai suosituksia mikäli tarpeen ESRBn taholta. Joten tämä toiminta täyttyy niin. Mitä tulee valmisteluihin, EKP lisää henkilökuntaansa, jotta sillä olisi kunnollinen sihteeristö, jolla on teknistä osaamista, jolla voidaan helpottaa ESRBn toimintaa. Tästä on huolehdittu. Ja kun aika on kypsä, olemme valmiita siirtämään vastuita ESRBlle. Thank you, uh, Philip Lambert. Kiitoksia, Philip Lambert. Kiitoksia, Sharon. Kiitoksia näistä huo- huomista. Osaamme arvottaa teidän taustaanne e, ja edellistä kuulemistilaisuuttanne. Ensinnäkin me, me, meillä on tärkeää Euroopan keskuspankin riippumattomuus, mutta tämä on kaksisuuntainen tie. Silloin kun ö, kysyin entisen tulevalta pomolta hän sanoi, että, että finanssijärjestelmän oikaisu, siinä puhutaan kulupuolesta, koska julkinen sektori on niin suuri ja se tulee lisäämään kriisiä. Minä kannatan tietenkin poliitikkojen e, itsenäisyyttä politiikan määrittelyssä. Tämä on poliittinen lausuma ja minä en halua tätä EKPltä ja minä haluaisin tietää, miten te tulkitsette tämän, koska kun näitä julkisen sektorin kokoa, se on poliittinen päätös No, terveydenhuolto on julkista ja faktat osoittavat, että tämä on tehokkaampaa Euroopassa kuin USAssa, siis se on yksityistä, jolloin tämä julkisen sektorin koko ajan seille argumentti. Haluaisin rohkaista EKPtä pysymään sen omassa, omissa asioissaan. Ja miten te sanotte, että mä tuon esiin toisen kysymykseni, koska tämä lausuma on oikeastaan yhteistä poliittista ajattelua, niin kuin viime vuosilla olemme nähneet ja näen tämän myös EKPssä, että, että siellä on vain yksi ajatusmaailma. Ja niin kuin Krasmus se on periaatteessa se mantra, jota EKP käyttöön, mitä, mitä, mitkä ovat teidän mielestäni niin vaihtoehtoiset indikaattorit ja sitten spesifi asiaa, mitä täytyy tehdä EKP-seinien eh, e sisällä rohkaista, rohka, että ajatuksia saadaan lisää. Yleensä minä olen lyhyt sanan Shara. No, lisää ajatuksia tarvitaan EKP. Tehän tiedätte, että jos te jos ollaan vaan yhdessä, yhdestä korista lääkkeestä kiinni, jossa sepanista, niin kuolet. Anteeksi, minun täytyy pitää täsmennystä. En ymmärtänyt, mitä sanoitte, että mitä vaihtoehtoisia indikaattoreja, vaihtoehtoisia vihille. Siis BKT-kasvulle ei vaihtoehto. Okei, okay, en ymmärtänyt. Uh, well, that's a difficult one. No, tämäpä onkin hankala. Ensimmäiseen kysymykseen en aio tulkita sitä, mitä pääjohtaja Trichet on sanonut tai tarkoittanut. En edes tiedä, mitä hän sanoi, siksi en voi kommentoida sitä. Mutta mitä voin teille kertoa teille on, että te ette koskaan näe minua tekemässä, esittämässä lausumia, jossa minä puhun kulujen tasosta eri jäsenvaltioissa koska jos nyt katsotte Eurooppaa, voitte nähdä, että, että vuosien mittaan Irlanti oli hyvin kilpailukykyinen talous, onnistunut sellainen, jossa oli hyvin alhainen julkisen, julkinen kulut, menotaso, mutta sitten toisaalta Tanska, joka oli hyvin kilpailukykyinen, jossa on ollut kilpailutaulukoissa hyvin korkealla onnistunut, mutta aivan toisenlainen julkisen kulutuksen taso. Kumpikin toimii hyvin, Kumpi, kumpikin on kilpailukykyinen. Ne, me, ette tule kuulemaan minulta lausumia tästä. Vaihtoehtoisia indikaattoreita ja erilaista ajattelua. Minä kannatan tutkimusta joilla rakennettaisiin vaihtoehtoisia indikaattoreja. YK on tehnyt sitä ja se on hyvä yritys. Ranskassa oli aloite, presidentti Sarkosin aloite, että luotaisiin komissio käsittelemään näitä asioita. Ja minä pitäisin tällaista hyvänä, jos uusia indikaattoreita saataisiin käyttöön kansainvälisellä tasolla eri hallituksissa, mutta vain jos on tällainen tällaista kansainvälistä vaihtoa, ja, niin silloin EKP-tyyppinen laitos voisi ruveta käyttämään niitä, koska muuten se ei ole meidän roolimme. Totta kai me olemme valmiita katsomaan kaikenlaisia välineitä, joita on käytössä ja jotka ovat tärkeitä meille arvioidessamme inflaatioriskejä ja, ja, ja kun me täytämme tehtäväämme. Sitä me emme voi muuttaa. Kiitos. Uh, Mr. Postas. Herra Posta. Obrigado. Uh, tohtori Tor Konstansio, uh, haluaisin mahdollisimman uh, selkeät vastaukset nyt kysymyksiin. Te puhuitte siitä, miten tärkeää on päästä eroon liiallisesta riippuvuudesta. Ja haluaisinkin nyt itse ottaa esiin vaihtoehtoja. Joko päästään neljän vilarimallista eroon, tai sitten saadaan aikaiseksi vaihtoehtoinen järjestelmä. Haluaisin nyt tietää, mitä mieltä olette siitä, että tällä hetkellä vallitsee varsin epätasa-arvoinen jako kasvu- ja vakaussopimuksen puitteissa. Sen lisäksi haluaisin vielä tiedustella, onko teidän mielestänne tarpeen saada aikaiseksi maailmanlaajuinen offshore-valvontajärjestelmä ja myöskin sitä kysyisin teiltä, millä tavoin haluatte vaikuttaa asian että erilainen korkotasojärjestelmä eurooppalaisten pankkien piirissä äh, lopetettaisiin. Entä sitten eurobonseista, euroobligaatioista? Tästä on jo käynyt keskustelua koska totta on, että eurobondia voidaan käyttää myöskin riippumattomasti eri jäsenmaissa, mutta niillä on kuitenkin luonnollisesti omat vaikutuksensa. Ja siksi haluaisinkin tietää, eikö Euroopan keskuspankki jollakin tavalla halua puuttua euroobligaatioiden liikkeelle laskuun. Ja vielä aivan viimeiseksi kysyisin teiltä siitä, eikö teidän mielestänne euro, eikö Portugalin keskuspankin toiminta aiheuttanut ongelmia ja, ja miksi ette puuttunut pankkien kansallistamisoperaatioon tiukemmin? Very quickly to the, to the last comment. Viimeiseen kommenttiin. Tällä ei ole mitään tekemistä hintojen kanssa tai niiden ohjelmien kanssa, joita on luotu tukemaan pankkisektoria, eikä tässä portugalilaiset tule mitään menettämään sen vuoksi, että valtio on tämän takana. Joten tämä ei nyt liity mitenkään kriisin hallinnoimiseen tai ylipäätään ongelmiin pankkisektorilla. Sitten rating virastot. No, minä sanoin, että on tärkeää, että että nämä äh, ratingvirastojen arviot eivät, äh, niillä ei ole roolia äh, valvontaviranomaisten arvioissa ilman, että me tässä nyt lähdemme luomaan mitään uutta virastoa. Virastot toimivat, markkinat seuraavat niiden reittauksia tai ei, mutta me vältämme näiden reittausten käyttöä säätelyviranomaisten toimiin. Joten tässä se on se, oikeastaan se ajatus koko tämän, tämän toiminnan rekisteröimisessä ja, ja, ja valvomisessa. Ja se, että me kykenemme ratkaisemaan niiden eturistiriidat valvontaviranomaisen tai äh, reittausviranomaisena ja sitten samalla myös tavallaan neuvoa antavana viranomaisena. Joten tämä eurooppalainen virasto ei muuttaisi mitään tässä suhteessa. Säätelyjärjestelmälle on tärkeää, että sillä on omat välineet ja omat indikaattorit. Mitä tulee tähän toiseen kysymykseen, jossa viitattiin offshore-toimintaan, niin viittaan jo vastaukseen, jonka annoin tähän suulliseen, äh, kirjalliseen äh, kyselyyn, jossa kirjoitin yhden sivun vastauksen tavalla, joka on mielestäni selvä. Eikä ole totta, mitä ne olisi tehty äh, viime aikoina kansainvälisellä tasolla. Monia asioita on muuttunut, äh, varsinkin mitä tulee valtio varainministereiden valvomiseen. Nyt offshore toiminnassa joudutaan noudattamaan tiukempia sääntöjä. Mitä tulee sitten valvontatehtäviin, enemmän on, on, on tehtävä, koska joissain offshore-keskuksissa on lakeja, joiden mukaan ei päästä käsiksi näihin lopullisiin omistajiin, joka saattaa olla negatiivista valvontaviranomaisten kannalta joten enemmän tarvittaisiin, mutta jo nyt monet asiat ovat muuttuneet kriisin jälkeen. Mitä tulee sitten euroobligaatioihin, ei ole EKPTn asia olla tässä mitenkään mukana obligaatioiden liikkeelle laskun kanssa. Te sanoitte, että tätä saatettaisiin käyttää siihen, että osallistutaan tavallaan näihin velkoihin, mutta se on perustamissopimuksen artiklan 123 vastaista, koska siinä artiklassa sanotaan selkeästi, että unioni tai hallitus ei voi ottaa velkaa toiselta maalta. Joten jos tällaiselle välineelle olisi tarve, niin silloin euroobligaatiota voitaisiin käyttää jossain toisessa yhteydessä. Thank you. Uh, Jeffrey Bloom. Kiitoksia sitten Jeffrey. Aina minä teitä virheen näissä nimessä. Most of my family. Ei mikään ongelma, niin usein minun perheeni tekee saman virheen. Olen pikkuisin hämmentynyt. Ehkä te voitte auttaa minua. Ehkä olemme ehkä, äh, ekonomistina olemme aika paljon samaa mieltä, mutta euroalue ei ole pelkästään valuuttavyöhykä. Ehkä voitte nyt valaista minulle, miten voi olla mitä voidaan odottaa, että se pysyy pystyssä pitkään, ellei saada eh, tätä tota, eh, valtiovarain eh, tätä vero- tai finanssivakautta, että joku vastaisi finanssikuurin alaisuudesta jäsenmaiden kesken, että pääomasiirrot tai mahdollisuus pääomasiirtoihin. Tällä hetkellä on maita, kuten Kreikka, joka antaa omia obligaatioita ja ainoa, mitä te teette, te, te, te, te tarkkailette velkaa ja samalla ongelma viedään muualle. Minä olisin kiinnostunut tietämään, mitä te olette mieltä tästä. Ai. Joo, joo, hyvin, olenkin hyvin halukas. Tarvitsen kuitenkin enemmän aikaa, jotta voisin vastata tyydyttävästi tähän tärkeään kysymykseen. Haluan kommentoida näitä, tätä valuutta-alueita. Ehkä tässä on jonkinlaista sekaannosta suhteessa siihen, mitä kirjallisuudessa sanotaan – valuutta-alueista, äärimmäistä valuutta-alueista, ei, johtopäätös ei ole se, että, että jos muodostetaan raha, äh, unioni, että, että maissa pitäisi olla sama kehitystaso tai tuottavuuden taso, näin ei ole. Alan kirjallisuudessa tutkitaan sitä ja löydetään kriteereitä, ja siinä puhutaan siitä, että yritetään määritellä, mitkä ovat ne vaihtoehtoiset välineet äh, vaihtosuhteelle – jotka katoavat, joka katoaa rahaliitossa. Sillä voi olla oma roolinsa taloutta sään vakautettaessa kriisi- ja shokkitilanteissa. Kun tutustutaan kriirillisointiin, niin ensimmäinen kriteeri Robert Mandelta, joka aloitti tämän teorisoinnin, on ensinnäkin joust, hintojen ja palkkojen joustavuus, se on hyvin tärkeää, ja toisaalta työvoiman liikkuvuus rahaliiton alueella. Sitten Peter Cannon sanoo, että vaihtoehto, että mikä todellakin koskee ongelmia epäsymmetrisissä sokeissa, että maat voivat sitten monialaistaa tuotantorakennetta, että ei keskitytä vain tiettyyn sektoriin. Ja sitten meillä on McKinnon, joka sanoi, että tärkeää on, että jos maa on pieni ja kovin integroitunut rahaliittoon, niin poispäin. Peter Ingram sitten luomassa finanssialan integraatiota uudessa rahaliitossa, joka tukee unionin toimintaa. Tässä näitä kriteereitä on, joita alan kirjallisuudesta löytyy. Ja jos te teette tästä johtopäätöksen näyttää, että mikä on tärkeää että pienelle maalle, että se on jo sitoutunut Euroopan unioniin, ei Euroopan, Euroopan unioniin, että se on mukana kaupassa, että se on, antaa myös vapaa pääoman vapaan liikkuvuuden. Ja näissä olosuhteissa pienen talon liittyminen euroon alueeseen on hyvin edullista, koska pienelle taloudelle integroituminen, pääoman vapaa liikkuvuus ja vaihtosuhde ei voi olla kovinkaan tehokas väline näissä olosuhteissa, jossa pieni talous toimii. Jos vaihtosuhdetta käytetään ja devalvoidaan ja avo, jotta saataisiin talousavantuman niin inflaatio hyppää ylös ja tilanne ei helpota tällaiselle maalle, että et jos halutaan etuja näistä, etuja näistä transaktiokustannuksista ja menettää vaihtosuuden edun, se ei ole kovinkaan iso. Täällä on jotenkin vääriä käsityksiä että tällainen äärimmäinen valuutta-alue pitäisi koostua samantasoisista maista on hyvin tärkeä kohta tässä on se, että jos toiminnan alue, taso on alhaisempi kuin muualla alueella, niin silloin tulojen ja palkkojen taso tässä maassa, sen täytyy, se täytyy sopeuttaa tämän talouden toiminnan tasoon. Siksi tällainen onnistunut osallistuminen rahaliittoon perustuu kahteen makrotalouden asiaan. Ensinnäkin, että huolehditaan kehityksestä – työvoiman yksikkökustannuksessa, että käytetään finanssipolitiikkaa koko syklin ajan, koska sitten se jäljelle jääpä instrumentti makrotaloudessa on juuri tämä. Uh, thank you very much. Kiitos me olemme nyt käyneet yhden kierroksen niin, että jokainen poliittinen ryhmä on saanut mahdollisuuden kertoa omat näkemyksensä. Nyt kakkoskierroksella meidän täytyy olla tiukempia niin, että jokainen saa esittää kysymyksensä. Joten keltaiset ja punaiset kortit viuhuvat hieman tiheämmin. Seuraavaksi Otmar Karas EPPstä. Herr Gouverneur, erster Punkt. Ich bin froh, dass... Ensin olen iloinen siitä, että me voimme keskustella toisenkin kerran yhdessä, koska ei tässä ole kysymys ainoastaan arviosta teistä, vaan myös vertauksesta ensimmäiseen kuulemiseen. Ensimmäisen kuulemisen eh, jälkeen on hyvä, että meillä on toinen eh, kierros. Te sanoitte, että te ette koskaan eh, tule kommentoimaan jäsenvaltioiden eh, menojen korkeutta. Toivon, että te ette tarkoittaneet eh, tällä totta, koska jos me todellakin budjetissa rikomme vakaussopimusta, niin silloinhan te, teidän täytyy puuttua tai puhua jäsenvaltion menoista. Toiseksi te puhuitte valuuttarahastosta. Te ette tiedä, mihinkä sitä voitaisiin vielä käyttää, jota ei tähän mennessä ole. Miksi Kreikalla on ongelma, kun se haluaa rahaa, koska se ei saa rahaa kansainvälisestä valuuttarahastosta. Te sanoitte, että EKP ei ole vastuussa valvonnasta. No, mikä eurooppalainen valvontaviranomainen te olette? koska eh, silloinhan teillähän pitää olla viimeinen sana silloin, kun kansalliset eh, valvontaviranomaiset eivät pääse sopimukseen. I was, uh, misunderstood because what... Ehkä minut ymmärrettiin väärin. Sanoin, että en halua kommentoida tuota tasoa sinällään. Toinen asia on arvioida julkista rahoitusta ja taloutta tietyssä maassa ja sen velkaa. Jos jollain maassa velkataakka kasvaa ja se ylittää tietyn rajan, niin tulen puhumaan sitä vastaan, ihan kuten olen tehnyt omassa kotimaassani oman keskuspankkini valvojana, pääjohtajana. Mutta komission tehtävä on kuitenkin puuttua asiaan, koska komissio valvoo kasvu- ja vakaussopimusta. koska minä olen seurannut oman maani talouspolitiikkaa ja kritisoinut liiallisia alijäämiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Tulen tekemään tätä jatkossakin Euroopan tasolla, siitä ei ole epäilystäkään. Mutta en tule sinällään puuttumaan asiaan. Mitä tulee sitten Euroopan valuuttarahastoon, mitä EVR e voi tehdä, mitä ei olisi voitu tehdä kasvu- ja vakaussopimuksen valvojan toimesta liittyen jäsenvaltioiden talouspolitiikkaan, erityisesti Kreikassa? Mutta minusta ei ole välttämätöntä muuttaa perustamissopimusta niin, että perustetaan tällainen laitos. Se voidaan tehdä vahvistettuna yhteistyönä kunnioittain luonnollisesti kaikkia perustamissopimuksen artikloja, 1, 2, 3 artikla mukaan lukien. Meidän täytyy myös ymmärtää, mistä tässä Eli miten tässä jäsenvaltiot toimivat. Eli ryhtyä toimenpiteisiin, jossa annetaan tukea tai hyväksytään kunkin jäsenvaltion oma vastuu veloista. Mutta laina ei ole kuitenkaan mikään takuu, vaan se on laina. Jos lainaa annetaan tietyllä korkotasolla ilman, että sitä on tuettu, niin ei sitä voida pitää minkäännäköisenä näköisenä takuun maksamisena. Ja Kreikan täytyy maksaa normaalin tasoisia korkoja omista veloistaan, joten ei tämä ole mikään tällainen takuiden maksu. Tässä ei voi olla kysymys jostain lyhytaikaisesta tavallaan käteistuesta, mutta ei varsinaista takuiden antamisesta. Joten meidän täytyy varmistautua, että tämä kaikki tapahtuu oikealla tasolla, eli siis neuvostossa, jos me haluamme uuden mekanismin, jonka kautta voidaan sitten antaa tämän kaltaista tukea. Ja jos tällainen päätös tehdään, niin kannatan sitä. Minä uskon, että tämä olisi mahdollista nykyisissäkin puitteistossa, mutta se täytyy myös hyväksyä soveliaissa elimissä Right, I, I think we've got two. No, minä luulen, että meillä on kaksi asiaa vielä auki tästä. Yhden ensinnäkin EU viimeinen sana ja sitten, että miksei mennä IMFään tai EMFään. Ehkä te voitte käsitellä sitten jonkin, yhdessä, jonkin seuraavan kysymyksen yhteydessä. Seuraavaksi Rauva Dati. Merci. Euh, Just euh, de... Kiitos. Pari huomiota eilen täällä keskuspankin pääjohtaja sanoi minulle, että olemme yhdessä luoneet emun ja, meitä nyt liittää toisemme yhteinen kohtalo. Kreikan kriisin ratkaiseminen on tärkeä asia. Mielestäni, mielestäni oli tärkeää nyt saada tieto siitä, mitä te ajattelette asiasta, pitääkö meidän ratkaista se yhdessä vai ovatko mahdolliset kahdenväliset lainat ratkaisuasiaa. Mielestäni Kreikan tapaus on tärkeä, koska se auttaa meitä mietiskelemään euroalueen tulevaisuutta ja, ja sitä, miten tärkeää eurooppalaisten talouspolitiikkojen koordinointi on. Tämä asia tulkittiin eri tavoin ja nyt haluaisin tietää teidän käsityksenne asiasta. Euroopan parlamentissa on aika vaikea äh, välillä toimia ja, ja avustajat olla tällä sitä varten, että työ helpottuisi. Tämä kommenttina puheenjohtajalle. Äh, kiitoksia teidän äh, kysymyksestä. Niin, äh, jos sopii, niin vastaan englanniksi voin olla silloin nopeampi ja täsmälliseksi. Puhun englantia nopeampi. IMFstä, no, äh, mm, äh luulen, pääjohtaja Kai katsoi myös, että minä en kannata sen, sen sanomista, että meidän pitäisi mennä IMFään, IMFn ohjelmaan. No, me, meidän täytyy olla tietoisia siitä, mitä te IMF tekee. IMF tekee kaksi, kahta asiaa. Ensinnäkin se määrittelee ja toteuttaa ohjelmia – maan äh, talouden äh, äh, auttamiseksi on, sitä on tehty Euroopan instituutiossa. Kreikka on, on, saanut, on käynnistynyt kaksi kertaa ohjelmansa toimielinten vaatimuksesta. Ei ensimmäinen, tämä ohjelma ei poikkea sitä, siitä, mitä IMF suosittelisi. Todennäköisesti ohjelmakin olisi sama. siinä ei siis mitään lisäarvoa, että, että oltaisiin IMFn puikoissa. Toinen asia, mitä IMF tekee, on se, että se lainaa rahaa joka ei koskaan riittäisi niihin tarpeisiin, joita Kreikalla on tänä tai ensi vuonna. IMFn rooli on olla katalysaattori, antaa ohjelmia jonkin verran rahaa ja sitten odottaa, että sen tuloksena tämä maa taas pääsee takaisin finans- rahamarkkinoilla. Ja tämä on sellaista, jota Eurooppa voi tehdä ja jota Euroopan pitäisi tehdä. Minun kantani on, että, IMFn meno ja äh, euroalueen maana, niin sitä voitaisiin tulkita kansainvälisesti sillä erää äh, tietenkin meidän toimielintemme ja kehystemme äh, heikkouden merkiksi rahaliitossa. Ja tämä on erittäin haitallista Euroopan kannalta, jos näin tapahtuisi. Enkä minä näe sitä tarvetta. Meillä on välineet, keinot tehdä tämä itse. Miksi sitten pitäisi ottaa muita instituutioita, instituutioita mukaan? On hyvin tärkeää, että me annamme vastaukset. Ja totta kai Kreikka ei tarvitse mitään takuiden maksua. Kreikka on hyväksynyt ohjelmansa. Kreikka lähti sen jälkeen markkinoilla, maksaa enemmän, mutta, mutta ja luottoriski on korkeampi, sen takia maksaa enemmän. Ja se on päässyt markkinoille. Ja jos on tarpeen, lyhyen aikavälin likviditeetin tukemiseksi, niin Euroopalla on minusta välineet siihen. Se ei liity millään tavalla takuiden maksamiseen, koska riskiä täytyy arvioida velkaantumisen pohjalta ja normaalin korkatason pohjalta. Ei mitään takuiden maksamista, vaan apu, jossa saadaan tukea sille, että, että Kreikka pystyy sopeutumaan ilmaissut haluansa ja Euroopan tason kehykset riittävät ja pystyvät hoitamaan tämän ongelman. I have no more time. Eikä aikaa ole enää. Kiitos. Seuraavaksi on herra Melo. Obrigado, senhora Presidente. Doutor Vitor Constância. Puheenjohtaja, haluaisin kysyä teitä 17.13.14.3 äh, Eurooppalaisen keskuspankin äh, sääntöjen mukaisesti toteaa, että että eh, luottolaitosten valvonnan osalta eh, Euroopan keskuspankin tehtävänä on eh, puuttua peliin, antaa ohjeita ja antaa myöskin kaikki tieto tapahtuneesta. Nyt kuitenkin kun tarkastelemme kansallistettuja pankkeja, ja tilannetta, jossa valvonta oli puutteellista, niin valitettavasti tätä tilannetta ei voida äskeisen pykälän pohjalta hyväksyä. Toisaalta kuitenkaan onneksi Euroopassa ei tapahtunut yhtään raskauttavia tapauksia kuin Yhdysvalloissa. Mutta jos ajattelen kuitenkin BPN ja EPPn tapahtumia ja sitä, että veronmaksajat menettivät valtavan määrän rahaa, niin silloin vuonna 2002 mielestäni pääjohtaja ei toiminut sääntöjen mukaisesti, koska hän ei pyytänyt tietoja tapahtuneesta ja tällä tavoin voidaan todeta, että valvonta ei toteutettu sääntöjen mukaisesti. Eli tähän haluaisin vastauksen. In the first place, the treaty... Ensinnäkin perustamissopimus on hyvin selvä. Sopimuksessa sanotaan, että vain uusi päätös, joka on tehty yksimielisesti neuvostossa, voi antaa EKPlle valvojan tehtävän – mikään pöytäkirja ei voi ohittaa tätä perustamissopimuksen pykälää. Siinä sanotaan, että EKP luonnollisesti täytyy tehdä yhteistyötä ja antaa tukea valvonnalle Euroopassa, mutta EKPllä sinällään ei ole tässä toimivaltuuksia. Näitä toimivaltuuksia ei annettu EKPlle. Ja sitä paitsi pääjohtaja Trichet kirjoitti teille ja vastasi tähän prikulleen samaan kysymykseen ja vastasi sen, mitä minä nyt sanoin. Eli EKPlla ei ole tässä sinällään vastuussa. Sen täytyy tehdä yhteistyötä, tukea, mutta ei toimivaltuuksia. Joten Trichet on kirjoittanut teille äh, tästä, että tästä ei ole esitetty edes kysymyksiä, koska Trichet, Trichet kuten Trichet sanoi, niin EKPllä ei ole roolia. Ja äh, mitä te puhuitte siitä, mikä liittyy BBB, siinä ei ole kysymys muusta kuin päämarkkinoiden äh, pääomamarkkinoiden tuotteista, ja nämä olivat voittoja, jotka olivat tämän valvonnan alaisia. Uh, thank you. The next speaker, Antolin. Kiitokset ja sitten Sanchez. Puheenjohtaja, minä arvostan paljon teidän ammattipätevyyttänne ja menneisyyttänne. Nyt tarkoituksena on päästä kriisistä eroon ja eilen pääjohtaja Trise sanoi, että mitään valtavia haasteita ei tällä hetkellä edes ole. Näyttäisi siltä, että tavoitteet ovat aika selkeät. Nyt kuitenkin esimerkiksi luotto, ta, luottotason vakauttaminen, jotta elpyminen voisi toteutua, on tärkeä asia. Se ei kuitenkaan voi tapahtua sillä tavoin, että Euroopan keskuspankki lähtee <clears throat> leikkaamaan lainoja. Entä sitten valtion talous? On selvää, että valtion talouksia on vahvistettava, mutta samanaikaisesti tällä voi olla kuitenkin haittavaikutuksia, jopa liian laajoja haittavaikutuksia. Nyt kysyisin, millä tavoin keskuspankki takaisin, ettei näin tapahdu. Ja kolmas kysymys liittyy G20-kokoukseen ja päätökseen, joka koski taaka er-, epätasaista jakautumista. Haluaisin kysyä, mitä mieltä te olette tästä. Te puhuitte myöskin eurooppalaisesta palauttamisvarastosta. Mistä varannosta? Mitä tarkoititte tällä? Uh, thank you for your question. Kiitos kysymyksestänne. No, kuten sanoin aikaisemmin, se tosi seikka, että olemme nyt eh, jonkin verran eh, supistamassa eh, meidän likviditeettivarojamme, niin se ei millään tavalla haittaa <clears throat> tilannetta pankeissa. Ensinnäkin saatatte muistaa, että huolimatta meidän päätöksistämme tähän mennessä muutoksia ei ole tapahtunut rahamarkkinoiden koroissa. Nämä korkot korkokäyrä ei ole muuttunut näiden toimenpiteiden seurauksena. Ja niin kuin sanoin aikaisemminkin, me ryhdyimme näihin päätöksiin, koska ei, niitä ei enää tarvittu. Markkinat, vaan pankkien väliset markkinat toimivat. Ja pankilla on tarvittavaa likviditeettinsä, eikä niitä ole, e, e, eikä mitään eikä niitä ole estetty exit-strategioistakaan tarvittaessa. Jos ongelmia on luottojen osalta, ne eivät riitä millään tavalla likviditeettitasoon, keskuspankin tasolta. Tästä on tehty selvitys, niin kuin tehdään säännöllisesti. Ja nämä selvitykset osoittavat tämän tilanteen selvästi. Ja on mahdotonta, ja on mahdotonta kääntyä pois siitä kehityksistä, luottojen kehityksestä, joka on, on hidastunut. Tämä taas puoltaan johtuu taantuman tilanteesta ja sitten, sitten että tarjoajilla on rajoituksilla. Me emme oikein tarkkaan tiedä, mikä, on, mikä olisi tärkeämpi selitys, mitä taas tulee julkiseen talouteen. Kuten sanoin, ne paketit, joita joita hyväksyttiin, eivät ole kovinkaan suuria. Ja tärkeää mielestäni on muistaa myös se, että on myös keskipitkä ja pitkän aikavälin tavoitteet ja korkotaso markkinoilla keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ovat ratkaisevia markkinoilla. Jos markkinat katsovat, että ei jollakin tavalla on valtava ongelma julkisessa taloudessa tulevaisuudessa tämän vajeen seurauksena, niin silloin saatetaan nostaa keskipitkän ja pitkän aikavälin korkotasoa, ja se, voisi olla, se olisi vahingollista kasvun ja elpymisen kannalta, eli tällä kolikolla on kaksi puolta. Ja luulen, että nyt on, on tässä kriisin vaiheessa, jossa olemme olleet, nyt on oikein, että maat ryhdyttävät tasapainottamaan julkista talouttaan, ja se saattaa vaikuttaa myönteisesti keskipitkän ja pitkän aikavälin korkotasoon, joka on myös tärkeä elpymisen kannalta. Ja lopuksi tähän äh, Euroopan tason äh, varastoon tai rahastoon. No, siihen pitää saada sitten rahaa yleensä pankeilta, koska tämä olisi eräänlainen Sellan, se oli sellainen, joka, joita esimerkiksi USA sovelletaan FISC-llä, ja, ja tämä ei ole ei liity mitenkään likvid, likvidointiin, eh, ja suotavaa olisi tehdä rakennemuutos niin, että eh, pääomitetaan se ja sitten tarvittaessa se voidaan poistaa, mutta ei likvidoida sen, vaan äärimmäisessä tapauksessa tämä likvidaatio oli se tarpeen. Ja kriisin alusta alkaen FEIC on, se on USAssa hoitanut yli 400 pankkia, jotka olivat aika suuria pankkeja ilman suurempia pulmia. Anteeksi vaan. Joskus asia, käy mielenkiintoiseksi, unohdan heiluttaa lappua. You gave an excellent overview. Annoitte erinomaisen äh, kuvauksen äh, tästä valuutta-alueesta, mutta tämän sanottua niin meidän täytyy myös myöntää, että Kreikka ei ole Kalifornia, joten poliittisen unionin puute äh, ei ole kysymys tässä, vaan meillä on yhteinen eurooppalainen valuutta ja sille ei voida mitään tehdä, jonka vuoksi nimenomaan valvonta, vahva valvonta on tärkeää, mitä tulee kasvusopimukseen ja vakaussopimukseen. Millä tavalla te uskotte, että me voisimme tätä vahvistaa? Millä tavalla tätä voitaisiin tehdä tyydyttävällä tavalla, koska se on niin tärkeää euron menestykselle? No, Kreikka ei tietenkään ole, Kalifornia ei, mutta muistuttaisin teitä, että Kaliforniassahan on myös se taloudellinen kriisi, mutta sen lisäksi myös New Yorkissa monta vuotta sitten siellä oli ongelmia. Ja Washington kieltäytyi auttamasta. Joten New Yorkin piti hoitaa omat uudistuksensa ja toimenpiteensä saadakseen takaisin uskottavuutensa markkinoille ja niin se, siihen se kykeni. Joten näin voi tapahtua myös maassa rahaliitto liitossa, koska kuten sanoin, niin keskushallinto ei auttanut New Yorkia ja se oli lähes konkurssipartaalla. Joten se, mitä tässä tarvitaan, ovat tällaiset mekanismit, jotka voivat varmistaa, että on tarpeeksi paineita jäsenvaltiolle ryhtyä toimenpite- arvioida ja ryhtyä toimenpiteisiin. Mikä on ikävää Kreikan tilanteessa on se, että ongelmaa ei identifioitu aikaisemmin. Ja tätä kautta asiat olisivat helpottuneet kaikille, myös Kreikalle, jos olisi aikaisemmin nähty tämä ongelma. Mutta välineet ovat olemassa pakottaa jäsenvaltio ryhtymään toimenpiteisiin. Jos meidän pitää vahvistaa niin kutsuttua ennaltaehkäisevää osiota kasvojen vakaussopimuksessa, mutta minua epäilyttää sekä ottaa mukaan jonkinnäköiset sanktiot. Vaikkakin eh, sanktioiden toimeenpano loppumetreillä on kuitenkin aika vaikea käyttää. Joten vakaussopimuksen ennaltaehkäisevää eh, osiota olisi vahvistettava paljon. Ja ne valtiot, jotka ovat rahaliiton jäseniä, rahaliittohan on tavallaan myös poliittinen unioni, koska on yhteinen valuutta, jolla on kuitenkin perinteisesti tärkeä rooli valtiolle, niin jäsenvaltioiden, kaikkien jäsenvaltioiden täytyy ymmärtää, että meillä kaikki menetämme tiettyä suverenisuutta, kun liitymme tällaiseen valuuttaliittoon. Ja jäsenvaltio, joka ei käyttäydy sääntöjen mukaan, sen täytyy hyväksyä siihen, että sen toimiin sekaannutaan. Jotta voidaan tehdä ne toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä. Ja kaikkien toimielinten, kuten myös parlamentin, täytyy olla hyvin äh, tarkka ja katsoa, että tällaista ei tapahdu tulevaisuudessa uudelleen. Joten vahvaa valvontaa, kuten sanoitte, se on välttämätöntä. Um, thank you very much. Uh... Kiitos. Nyt on Alden vuoro. Oletteko te päättäneet, kuka teistä puhuu? Olle Schmidt. Kiitoksia. Me viime hetkellä teimme päätöksen puhujasta. Kiitoksia, Konstantio. Sanoisitteko, että, että pääongelma Kreikan tilanteen kohdalla on keinottelu. Olitteko sitä mieltä? Me, te olette taitava ekonomisti tietenkin, mutta teidän yleiset arvionne, kun olen nyt kuunnellut teitä pari tuntia tammikuussa ja nyt, niin haluaisin kuulla, että uskotteko te äh, läpinäkyviin markkinoihin joissa meillä on parempi valvonta vai, vai oletteko te, haluatteko te kieltää tie, mieluummin joitakin toimijoita tai toimintoja? Te olette puhuneet joistakin tuotteista, niin pitäisikö ne kieltää? Esimerkiksi lyhyeksi myynti, CDF, jo, siis luottojohdannaiset. Voin kertoa teille, että Mario Draghi ja Trichet Trichet, äh, äh, täällä oltiin varovaisempia, siis, että he eivät pitäneet kieltoa parhaana, mutta minä olen liberaali enkä usko paljon kieltämiseen, koska seuraavana kerran täytyy kieltää toinen tuote. Antakaa mitä selitän. No, ensinnäkin Kreikan ongelma on nyt tulosta markkinaspekulaatioista äh, jo nämä luottojohdannaismaksutkin ovat tässä nyt osa tätä ongelmaa, josta puhuin. Ja markkina, siis luottojohdonnaiset markkinat ovat hyvin pieniä. Se ei, sillä ei voida kovinkaan paljon vaikuttaa siihen, miten, miten Eh, obligaatiomarkkinoilla eh, toimitaan. Ei, minä en kannata kieltoja, siis tuotteiden kieltoa. Se, mitä sanoin alkupuheenvuorossani, on se, että erityisesti cds täytyisi siirtyä järjestettyyn vaihtoon. Niitä ei pitäisi kieltää, vaan ne pitäisi siirtää järjestettyyn vaihtoon, organisoituun vaihtoon minä, minusta pitäisi vakavasti harkita mahdollisuutta kieltää äh, alas, CDSien alaston lyhyeksi myynti. Pelkkä py, py, py, puhun ainoastaan CDSistä nyt, koska näiden välineiden erityinen luonne on se, että, että niiden pitäisi olla vakuutusvälineitä. Ja se tapa, jolla niitä on käytetty, niin no, niin se, se kriisi selvästi osoittaa se, että niitä on väitetty väärin. Niitä on käytetty väärin, väärin tarkoituksia toisiin tarkoituksiin. Ja tämähän on osa kriisiä. Ja Äh, tässä tiettyjen instituutioiden täytyy olla alppana. Se äh, luottojohdannaisten alkuperäinen konsepti, se oli hyvä konsepti, sitä on käytetty väärin. Ja se fakta, että sitä ei ole kaupattu äh, organisoidussa muodossa, se on mahdollistunut. mahdollistunut että minä kannatan läpinäkyvyyttä ja, ja organisoituja markkinoita. Tämä minä sanoin omassa lausumassani. Se alaston lyhyeksi myynti, siinä on monet erät hyvät ekonomistit, kuten Esimerkiksi CPRn pääjohtaja Richard Portes on sanonut, ja hän on kannattanut luottojohdannaisten alastomain lyhyeksi myynnin kieltoa. Ja, ja minä sanoin, en, en kuitenkaan kannata täydellistä kieltoa, mutta koska tämän alastamaan lyhyeksi myynnin täydellinen kielto, joka tappaisi markkinoiden, koska niin kuin markkinoiden toimijat jos he haluavat olla markkinoilla toimijoita silloin, kun ne myyvät luottoriskivaihtosopimuksia, niin siinä on kysymys vakuutuksista, siinä täytyy kattaa sitten riski muilla agenteilla. Siis markkinatoimijoiden täytyy toimia alastavissa operaatioissa, ja se pitäisi sallia. Sen sanoin, vaikka kieltoa pohdittaisiinkin, niin Minusta se ei voisi olla täysin tällainen lyhyeksi, lyhyeksiminen kielto tai alastoman lyhyeksiminen kielto. Tämä on juuri se, että niin kuin näet tässä tämä kantani ei kovinkaan paljon eroa siitä, mitä ministeri Shea sanoi äskettäin. Uh, Sophie Akuni. Sofia Kuni. Right. Monsieur le gouverneur, madame la présidente, chers collègues. Hyvät kollegat, puheenjohtaja. Pistin eh, merkille, että eh, perussopimukset, eh, eivät anna mahdollisuutta euroobligaatioiden liikelaskulle. Mahdollisesti kuitenkin tulevaisuudessa tällainen vaihtoehto voisi olla ja haluaisin tietää teidän kantanne tähän. Olen nimittäin sitä mieltä, että euro obligaatiot voisi olla osa kriisistä ulospääsyä nimenomaan koordinoidun mallin mukaisesti. Sitä kautta saataisiin eh, mahdollisuus eh, järkiperäiseen tasapuoliseen korkopolitiikkaan. Ja nyt kysyisinkin, mitä mieltä te olette siitä? Ei siis siitä, onko tällaista mahdollisuutta olemassa, vaan siitä, että jos näin olisi, mitä vaikutuksia sillä voisi olla? Minun käsittääkseni jo viime kerralla annoin tähän vastauksen virallisessa valiokunnassanne. Euroobligaatiot eh, mielestäni on luonteelta sellainen asia, että niitä ei voida luoda eh, korvaamaan eh, jonkun jäsenmaa, yksittäisen jäsenmaa velkaa se, sellaista keinoa ei voida ajatella. Euroopan unionille ei voida vyöryttää vastuuta jonkun, kyseis, jonkun tietyn jäsenmaan velkaantumisesta. Ja verusta puheeni 1.23 artikla se, että euroobligaatiot voisivat korvata suoraan tai jollakin tavoin vähentäen suvernia velkaantuneisuutta, niin mielestäni se ei ole suositeltavaa. Mutta edelliskerralla totesin myöskin, että jos ajatellaan erilaisia eurooppalaisia investointiohjelmia, jotka yleisesti olisivat jäsenmaiden eduksi, esimerkiksi jonkinlaisia infrastruktuurisuunnitelmia – jossakin ohjelmassa, mikä ei millä äh, tavoin liity jonkun maan velkaantuneisuuteen tai, tai riskialttiuteen, niin tällaista mahdollisuutta en mitenkään vastustaisi. Voitaisiin jopa todeta, että EKP, e, että Euroopan investointipankki itse asiassa laskisi liikkeelle euroobligaatioita tässä mielessä. Tällaisia ohjelmia voitaisiin kriisitilanteessa lisätä, jos asiaa tarkastellaan taloudellisesti, niin mikään ei kieltäisi toimimasta tällä tavoin. Mutta en halua, että tätä millään tavoin sekoitetaan tämänhetkiseen ongelmaan, joka liittyy tietyn jäsenmaan velkaantuneisuuteen. Thank you very much. Uh, and now uh, Kiitoksia. Sitten Pervans Perez. Merci, madame la... Kiitos, puheenjohtaja. 123 artiklan liittyen ja kohtaa kaksi liittyen siinä todetaan. The own credit institution with in the context of you know the, the, the, the, the end of this Eli te tunnette varsin hyvin tämän artiklan sisällön. Me tarvitsemme sitä, kun 1,23 artikla tutkitaan. Te sanoitte CDS liittyen, että te sinänsä vastusta asiaa, mutta olitte kuitenkin melko varauksellinen asian suhteen. Eivät ihmiset ole mitenkään tyyppimääriä. Jos ajatellaan nyt vaikkapa elintarviketurvallisuutta tai tieturvallisuutta, ja on olemassa vaikkapa nyt myrk- myrkyllisiä tuotteita, nehän pitää ottaa silloin vetää pois markkinoilta. Miksei tällaista samantyyppistä asennetta voitaisiin finanssimarkkinoilla käyttää? Ja mitä tässä tulee tuohon teidän loputtoman pitkään ohjelmalistan, teillä on kymmenen ehdotusta. Ja yksi keskeisistä ongelmista on se, että nämä kaikki asiat tapahtuvat suljetuin oviin. Tämä on löydettävistä 14 ehdotuksestanne. Millä tavoin rahoitusmarkkinoiden valvontaa voitaisiin uudelleen järjestää niin, että se olisi myöskin investoijien ja työmarkkinaosapuolten kannalta myönteisiä? haluan korostaa sitä, että Vaaselin sopimuksen mukaisesti keskustelu lopulta pohjautuu enemmänkin siihen, mitä EKP tekee tai ei tee, ilman että ajatellaan sen vaikutuksia, päätösten vaikutuksia laajemmin ottaen. Meillä on edelleenkin tilanne, jossa dollarin arvo on kasvanut ja usalaisilla etulyöntiasema. Mikä eurooppalaisten suhde tähän on? Thank you very much. <laughs> well, um... I'll just say explain. I've said this about six... Selitän vielä, olen sanonut tämän nyt vielä, että tässä on 6-7 minuuttia tähän loppuun So answer you in English. Uh, Jos sallitte, vastaan englanniksi. As, uh, my French is a little bit rusty. Uh, ranskani hieman ruosteessa. Uh, in what regards uh, financial products, mitä tulee uh, näihin tuotteisiin ja uh, tähän aikaisempaan rahoitustuotteiden hyväksymiseen, niin en minä usko, että että on mahdollista tehdä näin. Ajatellaanpas vaikka CDS ja luottoriskin vaihtosopimuksia. Silloin kun ne syntyivät, ne olivat oikein hyvä ajatus. Kukaan ei voinut ennakoida alussa sitä, millaiseen käyttöön niitä otettaisiin myöhemmin. Joten tämä on hyvin vaikeaa. Ei tämä ole mitään kemiaa, josta tiedetään tarkkaan, toimiiko joku vai ei Tämä on paljon epävarmempaa. Yksi asia on kuitenkin tällaiset eh, ennakkoluvat tällaisille tuotteille, ei, ei, ei se olisi hyvä. Ja että löydä ketään liberaalimpaa ja markkinoiden puolesta puhujampaa kuin Myron Schultz. Ja hän on sanonut, että meidän täytyy, meidän täytyy lakkauttaa luottoriskivaihtosopimusmarkkinat. Joten kun viranomaiset näkevät, että jokin tuote toimii tai ei toimi tai sitä käytetään väärällä tavalla, niin silloin viranomaisten täytyy puuttua aikaisessa vaiheessa. Ja nämä markkinat äh, karkasivat käsistä. 62 triljoonaa oli huippuvaiheessa. Nämä prosessit olivat hyvin nopeita. Esimerkiksi New, York, New Yorkissa laitoksissa, äh, isossa rah, rah, rah, rahoituslaitoksissa heillä ei ollut aikaa edes prosessoida näitä summia Joten tähän olisi pitänyt puuttua aikaisemmin. Siinä vaiheessa joku oli selvää, että tässä on ongelmia. Warren Buffett kutsui näitä välineitä, näitä luottoriskivaihtosopimuksia tällaisiksi joukkotuho, taloudelliseksi joukkotuhovälineiksi. Joten oikea-aikainen puuttuminen on välttämätöntä, mutta ei ennakko tällainen luvananto. On vaikeaa arvioida, onko joku hyvä vai ei, käytetäänkö sitä väärin vai ei. Mutta luonnollisesti tilannetta täytyy valvoa hyvin tarkkaan. Ja mitä tulee muihin asioihin, jotka olen maininnut listassani, niin te kritisoitte vuoropuhelun puutetta ja niin edelleen. No, Tänä päivänä kaikki on hyvinkin pitkälti avointa. Te saatte asiakirjat ja keskustelut ja Baselin komitea ei tee paljon. Mitä Basel-komitea sitten ikinä tekeekään tai ehdottaa, niin se täytyy hyväksyä lainsäädäntöön muissa maissa. Ja Euroopan unioni myös demokraattisine elimineen, joten Basel-komitean toimii teknisellä tasolla, se tekee ehdotuksia. Ja sitten lainsäädäntö on valmisteltava sen jälkeen. Ja Euroopan parlamentin täytyy osallistua siihen nyt sitten omine toimivaltuuksineen. kun näitä päätöksiä toimeenpannaan lainsäädäntöön. Sitten äh, Isot talousalueet, kuten euroalue, vaihtovaluuttajärjestelmä on kellua. Me, me, valuutta on kellua. Ei ole mitään kiinteätä vaihtokurssia me olemme, meillä on siis äh, tämä kelloa äh, valotta äh, kurssi. Ja sellaisenaan on hyvin vähän välineitä tälle